Everyone and, uh... Hei kaikille ja tervetuloa takaisin. Meillä on tiukka kausi tulossa, mutta toivotan kaikkea hyvää syksylle. ENF-ryhmän puolesta kohdat 10, 11 12 pyydettiin siirtämään esityslistan alkuun. Jos kukaan ei tätä vastusta, niin voimme hyväksyä esityslista luonnoksen tällä muutoksella. Muutamia tiedonantoja suuren työtaakan äh, nähden koordinaattorit päättivät avata tarkistusten jättöajan useille asioille. Sen sijaan yksikään, äh, yhtäkään esittelijää ei nimetä tai lausunto äh, mietintöesitystä tehdä, vaan nämä tehdään kokonaisuutena. Minä olen puheenjohtajana siinä ja seuraavia aikatauluja noudatetaan tässä. Eli positiiviset hiilibenchmarkit 9.10. on tarkistusten jättöaika. Ja sitten äänestetään 19-20. marraskuuta. Sitten digitaalinen Eurooppa-ohjelma. Määräaika Envin tarkistuksille on 9 lokakuuta kello 11 ja siitä äänestetään 8. marraskuuta sitten. Sitten lähettiläiden konferenssi. Tiedätte, että joka vuosi järjestetään EU-suurlähettiläille konferenssi. Se pidetään tiistai 4.9. iltapäivällä täällä. Ja yksi kolmesta aiheesta tulee olemaan ilmastonmuutos. Esityslistan luonnos on jo jaettu teille ja pyydän teitä kaikkia osallistumaan tähän kokoukseen. Sitten meillä on 12. marraskuuta ylimääräinen valiokunnan kokous Strasbourgissa seitsemästä illalla, yhdeksään illalla. Äänestämme kiireellisistä mietinnöistä ja lausunnoista ja esityslista luonnos sitten lähetetään teille aikanaan. Sitten tulkkaus meillä on tänään 20 kieltä. Ja kuten tavallista, sähköiset asiakirjat ja meillä on myös webstreaming. Olemme jakaneet myös 10.7. suositukset. Ja jos kukaan ei vastuta sitä, niin ne hyväksyttäneen. Sitten olette saaneet myöskin pöytäkirjoja – 25-26. huhtikuuta, 16-17. toukokuuta ja 7. kesäkuuta. Jos kukaan ei vastusta, niin tämän kokouksen lopussa ne hyväksytään. Ja kuten sovittiin, aloitamme tänään sitten kohdalla 10. Nimittäin kohta 10 on lausuntoluonnos. Joel Mellin. Häntä edustaa edustaja Trojinovski tänään täällä. Aiheena on työntekijöiden suojeleminen altistumiselta työssään syöpäsairauksia tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai riskitekijöille. Edustaja Troshinovski, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensiksi pyydän anteeksi esittelijän puolesta, jonka olisi pitänyt paikalla, mutta perhesyistä hän valitettavasti joutui jäämään kotiin. Ja hän on minulle tehtäväksi esittää pahoittelussa pois oleksi. Tämä teksti käsittelee Euroopan sosiaalisen oikeuksien toista pilarisiin alla on viisi ainetta, joita pidetään syöpää Ehdottomana Tässä otetaan huomioon eri ryhmien kommentit, äh, jotka on esitetty kahden ensimmäisen sen mietinnön äh, yhteydessä. Meillä oli ja lausunnonlaata ja työ, ja silloin kun työllisyysvaliokunta oli vastuussa. Tässä on vaikea tasapaino toisaalta työntekijät oikeuksista ja äh, sitten työnantajien koulutusvelvollisuus ja sitten tässä on Äh, asioita, jotka aiheuttavat kustannuksia yritysten pk-yritykselle, äh, sitten eri kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien tasossa on eroa koskien altistuneiden työntekijöiden suojaa. Mitä on ehdotuksessa toihin aineisiin tulee, voimme todeta, että, että altistusasteet Euroopassa ovat jo hyvin samanlaisia. Ja sopeutumista pitää, siitä tapahtua vain yhden tai kahden aiheen suhteen – Eli näillä sopeuttamisella ei pitäisi olla kovinkaan paljon vaikutuksia käyttäjille. Ja pyydänkin teidän, puol- että puolatte tätä ehdotusta, joka siis menee komission ehdotuksen kanssa yhteen. Paljon kiitoksia. Minä puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin vain sanoa, että olemme hyvin tietoisia tästä aiheesta ja Kataloniassa ja Espanjan itäosassa olemme eurooppalaisten rahastojen avulla yrittäneet puhdistaa näitä teollisuuden saastuneita alueita, missä äh, väestö joutuu kärsimään raskasmetallien vaikutuksista. Toivomme, että työ saadaan päätökseen ensi kevääseen mennessä ja viiden vuoden kuluttua kaikki työ on tehty. Siksi on tärkeää työn tekemisen ja kansanterveyden kannalta sekä ympäristön kannalta tehdä tällaisia tekstejä. Olemme hyvin tyytyväisiä, että ryhmämme teksti hyväksyttiin työllisyysvaliokunnassa ja sosiaaliasioiden valiokunnassa ja huhtikuussa. Minusta on hyvin tärkeää myöskin katsoa työntekijöiden suojelua tällaisilta riskeiltä, karsidogeeneiltä suojaaminen on tärkeää ja me lainsäätäjinä yhdessä tiedemaailman kanssa olemme käsitelleet myös henkistä terveyttä, joka liittyy näihin aineisiin. Ja Komissio on antanut noin 610 miljoonaa eh, tämän asian tutkimiseen, niin meidän on edelleenkin korvamerkittävä tutkimusrahaa, jotta voimme suojella eurooppalaisia työntekijöitä kaikilla eri alueilla. Ja tämä tietenkin on aivan keskeinen asia miljoonille eurooppalaisille. Vain lyhyt johdannon omainen puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Sosialistien riveistä ei. Sitten edustaja Bisniewska. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo, Europejska Agencja. Hyvät naiset herrat. Euroopan työturvallisuusvirasto on ehdottanut, että katsotaan erilaisia meidän on katsottava erilaisia kuolemanjohtavia tapauksia. Nämä maksavat meille 100 miljoonaa euroa vuodessa. Nämä ehdotukset pyrkivät parantamaan työntekijöiden suojan tasoa Euroopassa ja näitä komission ehdotuksia todella on tuettava, koska turvalliset työolosuhteet ovat erittäin tärkeitä niille, jotka tekevät töitä tällaisten syöpäsairauksia tai perimänmuutoksia aiheuttavien aineiden kanssa. Tämä edus koskee viittä eri ainetta, jotka ovat karsinogeenisiä ja tämä varmasti nyt parantaa näiden henkilöiden elämänlaatua. Näin elämänlaatu Euroopassa ylipäätään paranee. Ja nämä henkilöt eivät joudu enää kestämään kivuliaita hoitoja ja välttyvät erilaisilta syöpään liittyviltä ongelmilta. Uskoakseni nämä muutokset menevät oikeaan suuntaan, mutta kun tarkastelemme muutoksia liitteessä 2004 kautta 37 direktiivissä, niin näiden pitäisi olla tarkempia, täsmällisempiä. Ja tulen jättämään muutaman teknisen tarkistuksen, koska pieniä rukkauksia tarvitaan. Yksi tärkeä tarkistus liittyy metalleihin ja epäorganisiin yhdisteisiin. Katsomme altistumisarvoja, mistä niitä pitäisi hieman muuttaa. Samoin kadmiumin ja sen epäorganisten yhdisteiden siirtymäaika on liian lyhyt. Se, tässä pitäisi olla 10 vuoden siirtymäjakso. Tarkistukseni tulevat selventämään tekstiä ja vähentämään tulkinnan varaisuutta. Kiitos. Entä Alde? Hue. Vihreät? No niin. Koska puheenvuoropyyntöjä ei ole eikä varjoja enää täällä ole, ei sen enempää, niin onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos näin ei ole, niin palataan sitten edustaja Troshinskiin. Oi anteeksi. Edustaja Haydern komissiosta, olkaa hyvä. Kiitos. Se, olen seurannut tätä keskustelua tästä kolmannesta lainsäädäntöehdotuksesta. Tiedämme, että vaikka lisäämme toimia syövän välttämiseksi työpaikoilla – Syöpä on kuitenkin suurin kuolin syy, työperäinen kuolin syy, ja tiedämme, että työperäiset syövät ovat vältettävissä, jos oikeisiin toimiin ryhdytään. Tämä ehdotus laadittiin läheisessä yhteistyössä työmarkkinaosapuolien kanssa, ja mutta kiinnostavat valiokunnan ehdottavat muutokset erityisesti koskien kadmiumia. Tästä keskustellaan nyt neuvostonsa sosiaalipartnereiden työryhmässä ja näemme, että siellä käydään myös rakentavaa keskustelua. Euroopan äh, sosiaalisten oikeuksien pilari mainittiin ja se hyväksyttiin viime marraskuussa Kööpenhaminassa. Tiedämme, että tekijöillä on oikeus turvalliseen äh, työympäristöön ja työntekijä täytyy suojella altistumiselta sevän aiheuttajille. Oletamme raporttia, mietintöä reagoimme siihen. Meillä on pitempi lausunto valmisteltuna, mutta aikarajoitteiden vuoksi jätän sen väliin. Meillä on 168 sivun vaikutusarviointi, jossa keskustellaan raja-arvoista ja myöskin korkeampien ja alhaisempien raja-arvojen vaikutuksista jäsenmaissa. Olemme siis käsitelleet vaihtoehtoja esittämällämme ehdotuksella me olemme vakuuttuneita, että ehdotus nykyisellään sosiaalikumppaneiden vaakalla tuolla on oikea. Ja tämä perustuu myös Euroopan äh, kemikaaliviraston tutkimustyöhön ja mielelläni kuulen sitten teidän kantanne mietinnässä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia komissio. Sitten edustaja Troshinski, haluatteko vielä lisätä jotain? Ei. Halusin vain sanoa, että vien teidän kommentit sitten edustaja Miläänille eteenpäin. Kiitokset tästä. Tarkistusten jättöaika on 5.9. kello 11 ja ensimmäinen kymmenettä äänestetään. Now item 11 on our agenda. Uh, Sitten yhteiskeskustelu kohdista 11 ja 12 neuvoston päätös Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä. And And uh, this is uh, a file. Tämähän on edustaja Meläänin lausuntoluonnos. Pyydän edustaja Trojinskia edustamaan edustaja Melääniä tässä asiassa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. EU on ja Japanin välinen sopimus on suurin kauppasopimus, mitä Eurooppa on unioni koskaan tehnyt. itse asiassa vapaakauppa joka se luokattaa kolmasosan maailman BKTstä ja kat- mahdollistaa maataloustuotteiden viennin Japanin siirto, siirtymäkauden jälkeen. Tämä sopimus kysymyksistä tietty hyvällä tavalla eteenpäin. Japani on menettänyt hävinnyt joissakin tapauksessa samoin me. Ja sanottaisiin, tai voisi kuvitella, että kun Japani ja EU tässä yhdistävät voimansa, ne nyt yrittäisivät puuttua näihin kysymyksiin, mutta ei. Tässä halutaan vain lisätä kauppaa ja ympäristökysymykset tavallaan ovat vain esteenä kaupalle. Eli kyllä tässä on vielä monta asiaa, joita pitää ottaa huomioon. Haluamme, että kestävää kehitystä otetaan sitovammalla tavalla mukaan kauppasopimuksiin ja niin kauan kuin näin ei ole, niin vihreät eivät voi sopimusta tukea. Thank you very much, Mr. Eichhout. Kiitos, herra Eichhout. Niin, ette kuullut alun sanojani eh, tervetuliaisiksi takaisin tänne. On hyvä, että olette täällä taas. Hyvä. Sitten edustaja Chi, olkaa hyvä. Madame la Présidente, merci. Kiitos puheenjohtaja. Palaamme rentoutuneina kesätauolta. Ja nyt jo nämä mietinnöt saavat meidät huonolle tuulelle. Niin kuin kollega tuossa juuri sanoin, onko ihan normaalia, että demokratiassa, joka toimii normaalisti, että Euroopan parlamentti on tällä tavalla, tällaisessa asemassa, että demokratiaa rikotaan ja sitä vastaan toimitaan tällä tavalla. Kun tapasimme 17.7. Junckerin ja allekirjoititteen tämä Donald Tuskin kanssa tämä sopimus, niin missään vaiheessa etukäteen Euroopan parlamenttia ei kuultu. Emme saaneet sanaa sanottua ei näin voi tehdä, ei tämä ole kestävää. Ja sama koski taftaa ja setaa. Ja tällä tavalla Euroopan unionin instituutioiden sivulle jättämä, jättäminen vaan kasvattaa railoa välillämme. Sama koskee kansalaisjärjestöjä. Tämä on mielestäni ilmastovastaisin sopimus ikinä. Se, että johdonmukaisuus täysin puuttuu Euroopan unionin politiikoista, he ovat täysin skitsofreenisia. Yhtäältä pidämme täällä puolueiden kokouksia, haluamme olla niitä parhaita oppilaita ja mennä eteenpäin eri pöytäkirjoissa ja tavoitteiden saavuttamisessa ilmaston suhteen. Ja sitten toisaalta kantilta meillä on kauppapolitiikkoja, meillä on vapaakauppasopimuksia, kauppasopimuksia se, että sokeasti alistetaan kauppapolitiikkaa vapaakaupan dogmille ja tällä tavalla saavutetaan ne tavoitteet, jotka ilmastosopimuksessa on mainittu. Mielestäni tämä on planeetallemme erittäin huono sopimus. Tässä ei ole varovaisuusperiaatetta mitenkään ennalta varautumista otettu huomioon. Siinä ei ole yhtään sanktioita eikä varotoimenpiteitä kestävän kehityksen suhteen, eikä siinä oteta huomioon sitä kritiikkiä, jota me olemme koko ajan muotoilleet, kun hyväksyttiin TTIP ja SETA. Ja sitten vielä yksi asia. Nimittäin tämä on asia, joka on täysin jätetty huomiotta, nimittäin kalastus. Valaiden kalastus. Aika uskomatonta. Tiedämmehän, mikä haitallinen rooli Japanilla on tässä asiassa. Tiedämme, että meillä on kansainvälinen määräaika ja sillä tavalla, ja silti me harkitsemme tällaista kauppasopimusta, jossa ei mitenkään tätä asiaa kosketeta. Eli kaikista näistä syistä meidän ryhmämme ei varmasti yllätä teitä, vastustamme tätä sopimusta, mutta mielestäni tämä ei ole hyvä demokraattinen metodi, jota Euroopan parlamentissa käytetään, että sanotaan vain ei tai kyllä meidän täytyy voida sanoa ei, koska nyt juuri tämän tyyppisellä mm, menetelmällä ja sokealla vapaakaupalla heikennetään kaikkea Euroopassa ja tämä tulee vaan lisäämään sitä inhoa, joka ihmisillä on Euroopan unionin toimielimiä kohtaan. Kiitos. Thank you very much. Uh, Mr. Pet- Kiitos sitten edustaja Peterle. Mutta Paljon kiitoksia. Puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Uskenpa kenellekään on yllätys ollut, että olen erittäin voimakas tämän EUn ja Japanin välisen sopimuksen kannattaja. Ja AFET-sopimuksessa olen esittelijän strategisessa kumppanusopimuksessa, joka vahvistaa meidän strategista ja sektorikohtaista yhteistyötä. Ja haluaisin ottaa sille muutaman asian, jotka lausunnossa on unohdettu tai menee pieleen. Tämä väite, että Savonlinnassa ei varmasti olisi työpaikkoja, mutta tutkimuksen mukaan miljardi lisää ja vientiä tukenut 14 000 työpaikkaa Euroopassa. Tämä tulee parantamaan tuottavuutta ja myöskin luo lisää työpaikkoja. Säätelyyhteistyö Japanin ja Euroopan kanssa varsinaisesti että voimme läheisemmin luoda kansainvälisiä standardeja ja puuttua asioihin, kun meidän säätelymme eroaa tai eivät sovi yhtään. Tämä sopimus mahdollistaa sen, että voimme tarttua niin kysymyksiin, joihin lausuntokin haluaa puuttua. Me luomme foorumin standardien parantamiseksi talouksissamme. Sen lisäksi lausunto on aika abstrakti. Siitä puuttuu tilasta ja viitteitä tueksi. Japan mainitaan maailmanlain suurimpana puun tuojana. Japani on suuri puun tuoja, mutta se on Kiinan ja Yhdysvaltojen jäljessä kolmantena tuonnissa. Meidän pitäisi pohjata työmme faktoihin ja kaulituksiin. Täytyy muistaa, että tämähän on myös SPEA-sopimus, ja, ja se, siinä on sopimuksia, jotka vastaavat alueellisiin ongelmiin ja ympäristöongelmiin, ilmastonmuutokseen niin ja katastrofin hallintaan ja muuhun. Lausunnossa on olettamia, jotka ruokkivat protektionismia, jotka johtavat suureen haittaan tai voivat johtaa suureen haittaan molemmilla puolilla. Toivottavasti voimme laatia lausunnon, joka tukee neuvoston ehdotusta koskien sopimuksen laatimista vapaakauppasopimukseksi kaksi Euroopan ja Japanin kesken. Kiitos. Kiitos. Varjoesittelijät olivatkin tässä. Haluaako kukaan muu puhua? Jos näin ei ole, käännyn komission puoleen. Edustaja Chirullo. Um, thank you, uh, Ms. Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille edustajille. Kiitoksia huomioista, joita jäsenet esittivät. Haluaisin vastata erityisesti niihin huomioihin, joissa peräänkuulutettiin vastausta komissiolta. Lähden liikkeelle demokratiavajeesta ja investointisuojasta, koska olen varapääneuvottelija sopimuksen osalta olen ollut hyvin tiivisti mukana siinä, miten neuvottelut ovat edenneet. Ja neuvostolle ja parlamentille on kyllä esitelty sitä, mihin on päädytty. Ja ainut asia, josta emme voineet tällä tavoin tehdä, koska vastasimme poliittisiin kiireellisiin kysymyksiin, joita parlamentti toi esille ICS järjestelmästä. Siis se on meille äärimmäisen tärkeää. Me haluamme sen pitää mukana ja näytellä sitä niin kuin parlamentti ja jäsenvaltiot ovat pyytäneet meitä tästä neuvottelemaan, jotta tässä päästäisiin tulokseen ja siksi se ei ole nyt mukana pyrittiin katsomaan, mitä oli saatu neuvoteltua. Kun päästään sopimuksen Japanin kanssa suojasta, niin silloin katsotaan myös tuota toista osiota ja käytetään ennalta sovittuja menettelyitä. Eikä tämä olisi, jos tämä ei olisi vain EU-sopimus, niin tässä käytetään todella sovittuja menettelyitä. Ja tässä toimitaan perussopimusten sääntöjen mukaan. Ja liittyen tähän kysymykseen, on eräs asia, joka on otettu esille, joka on tärkeä myös minulle, eli avoimuus. Annammeko tämän sopimuksen kuin tyhjästä parlamentille ja jäsenvaltioille? Emme, vaan sopimuksesta on keskusteltu parlamentin kanssa, valvontaryhmän kautta ja muiden kokousten kautta ainakin 30 kertaan neuvottelujen kuluessa. Kaikki asiakirjat ovat saatavissa verkossa ja kansalaisyhteiskuntaa on kuultu. Ja tietty määrä avoimuutta kaikissa hiljattaisissa neuvotteluissa on ollut. Tätä meiltä on pyydetty jo aikaisemmin. On haluttu, että kauppasopimusten neuvottelut ovat mahdollisimman avoimia ja olemme pyrkineet tekemäänkin näin mahdollisuuksien rajoissa. Ja hyvin laajasti näin on tehty sidosryhmien kanssa. On tavattu kansalaisyhteiskunnan edustajia. Kokouksia on johtanut joko komission jäsen Malmström tai sitten pääneuvottelija Ja näin sidosryhmille ja kansalaisjärjestöille annettiin mahdollisuus tuoda omat näkemyksensä esille, jotka voitiin sitten ottaa huomioon neuvotteluissa. Mutta vielä parlamentista sanoisin, että ainakin kuukauden tai kahden kuukauden välein on tavattu parlamenttia viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Ja sopimuksessa on lukuisia kohtia, joita on otettu mukaan parlamentin poliittisten ryhmien ja jäsenten kehotuksesta. Tässä kommentti avoimuudesta. Ja huomaatte myös, että kautta neuvotteluiden eri kierroksilla on laadittu julkisesti julkaistuja raportteja ja myös uudet tekstit on julkaistu. Kun katsotaan sitten kauppaa ja kestävää kehitystä, tässä sopimuksessa heijast, tai näkyy EUn lähestymistapa kauppaan ja kestävään kehitykseen. Tässä luvussa ovat mukana ne elementit, jotka ovat teille tuttuja. Eli viitataan työ- ja ympäristöalan tärkeisiin normeihin, siihen, että pyritään houkuttelemaan investointeja, luonnonvarojen kestävä käyttö, yritys, yritysten yhteiskuntavastuu on mainittu. Ja tässä on mukaan myös hallitusten riidan ratkaisumetodi. Tässä on erilaisia vaiheita, riippumaton paneeli, konsultointi, raportin, raportin laatiminen ja niin edelleen. Ja tämä on mekanismi, joka perustuu siihen, että mukana on kansalaisyhteiskunta kaikissa menettelyn vaiheissa. Ja esimerkiksi kansainväliset järjestöt, kuten ILO, ovat mukana. Ja meidän täytyy totta kai pitää kiinni myös valtuutuksesta, jonka olemme saaneet neuvotteluiden läpi viemiseksi suuntaviivoista, joita jäsenvaltiot ovat meille antaneet. Olemme neuvotelleet varsin kattavan luvun tältä osin. Sitten laittomista hakkuista. Kiinnitin huomiota siihen tosiasiaan, että hiljattain Japani on hyväksynyt uutta lainsäädäntöä tältä osin ja Yhdysvallat ovat olleet aktiivisesti mukana tässä ja nyt seuraamme tarkasti tämän lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tässä on artikla myös puu- ja metsätavara tuotteiden kaupasta. Eikä tässä mitenkään sanamuotoja ole vesitetty verrattuna muihin sopimuksiin. Totta kai EUn ja Japanin puutavarasopimus on edelleen voimassa. Ja tässä EUn toimijoiden täytyy harjoittaa due diligence-periaatetta japanilaisten toimittajien osalta, jotta voidaan turvata se, että laittomia puutuotteita ei tänne tule. Eli teemme entistä tiivimpää yhteistyötä Japanin kanssa tässä kysymyksessä ja näin teemme myös jatkossa. Sitten muut kommentit. Japanilaiset autot, ajoneuvot. Tässä sopimuksessa ollaan vapauttamassa kaiken näköiset ajoneuvot. Tiedämme, mihin teollisuus on tässä menossa. Ja tiedämme myös, mihin suuntaan Japanin talous ja teollisuus menee. Siis tässä mennään puhtaampaan suuntaan. Eli tässä tavallaan avataan ovet innovatiivisimmille, puhtaimmille tuotteille tulevaisuudessa. Eli katsokaapa vaikka minkälaista työtä Toyota on hiljattain tehnyt. Se, että tässä avataan nyt markkinoita japanilaisille tuotteille – ja täytyy ottaa huomioon myös se, että hyvin pitkälti näitä tuotteita jo tuotetaan EU-ssa e EUn sääntöjen mukaisesti silloin, kun japanilaisia autoja myydään EU-ssa. Tässä puhutaan kolmesta miljoonasta autosta, joista 2,5 miljoonaa tuotetaan jo EU-ssa, EUn alueella. Eli vaikka tuonti mahdollisesti lisääntyisikin, niin tämä ei tarkoita sitä, että tässä olisi kyseessä vain tietyn tyyppiset ajoneuvot, vaan puhtaammat autot aivan lähitulevaisuudessa. Sitten valaan metsästys EU totta kai on täysin sitoutunut kaikkien valaiden säilyttämiseen. Meillä on oma lainsäädäntö tältä osin ja kansainvälisesti EU tukee tätä maailmanlaajuista moratoriota kansainvälisen valanpyyntikomission puitteissa ja CITES-kokouksissa. Äh, kun katsotaan tätä kaupallista valanpyyntiä, se ei ole osa sopimusta, koska EU-ssa valanpyynti ei ole mahdollista. Eli sitä ei voida ottaa mukaan tähän sopimukseenkaan. Ja emme halunneet edes puuttua koko asiaan Me kuitenkin toimimme kansainvälisesti tämän asian puitteissa ja näin jatkossakin tulemme tekemään. Ja no sitten muut aiheet vielä. Niin, yksi tärkeä asia oli tämä varovaisuusperiaate. Siitä toteaisin, että ei ole totta, että tätä asiaa ei olisi tässä mainittu. Se löytyy 16.9 artiklasta. Kyllä, se on perussopimuksessamme ja on näin osa myös primäärilainsäädäntöämme. Joten varovaisuusperiaate ei tässä vesity millään tavalla tässä sopimuksessa päinvastoin. Se on de facto osa myös poikkeuksia, joita tässä sopimuksessa on. Kun katsotaan kaikkia niitä osa-alueita ja alueita, jotka eivät kuulu sääntelyn piiriin. Varovaisuusperiaate on edes, jatkossakin lainsäädäntötyömme keskiössä. Mm-hmm sitä ei sopimus vesitä. Ja VTO-säännöissäkin se tunnustetaan sopimus ei tätä ohita. Se ei ohita VTOn sääntöjä. Joten tämä on tärkeä asia, jonka myös halusin ottaa esille. Kiitos. Thank you very much. Now, uh... Kiitos. Sitten sitten edustaja Trocinski, haluatteko te vielä sanoa tähän jotain? No, en erityisesti välitä tiedot Melanille ja kiitän teitä mahdollisuudesta esitellä tämän mietinnön Rova Melanin nimissä. Yes, uh, thank you very much too. Kiitokset. Tarkistusten jättöaika on 5.9. Äänestämme 10.18. ja lokakuuta valiokunnan kokouksessa. Päätän tämän estyslistan kohdan ja sitten palaamme estyslistan kohtaan viisi. Ympäristöpolitiikan raportointivelvoitteiden yhdenmukaistaminen. Tämä onkin minun lausuntoni. Ensinnäkin tervehdin komission aikomusta yhdenmukaistaa lainsäädäntöjen raportointivelvollisuutta eri direktiivien ja lainsäädännön välillä. Todennäköisesti tiedätte, että lainsäädäntöehdotukset tulevat päivitetystä toimintaohjelmasta. Tämä terveystarkastus, fitness check, jossa politiikkoja on tarkasteltu komission ehdotus käsittelee myös ympäristöraportoinnin menettelytapoja herra Gambuksen tiedosta. Tietenkin haluamme lisätä läpinäkyvyyttä, todistusperustetta ja vähentää hallinnollista taakkaa jäsenvaltioille sekä komissiolle. Tässä työssä kuitenkin olen ehdottanut muutamia tarkistuksia, joilla pyrin ehdot, parantamaan lainsäädäntöehdotusta, jolla modernisoidaan tiedonhallintaa ja vähennetään tätä hallinnollista taakkaa ja kuormittavuutta. Ehdotuksena on tarjota läpinäkyvämpää pääsyä selkeään ympäristötietoon eri sidosryhmille, myös kansalaisille ja prioriteettitavoite neljä ympäristöohjelmasta, esimerkiksi mitä tulee määritelmiin, joillekin termeille peruslainsäädännössä, termien määrittelyllä yritetään yksinkertaistaa tekstiä ja toivon mukaan myös selkeyttää sitä. Haluan myös edistää lainsäätäjien roolia, myös Euroopan parlamentin roolia ja selventää Euroopan ympäristökeskuksen tehtävää kokonaisvaltaisessa raportoinnissa ja seurannassa. Mitä tulee direktiiviin 35, ympäristövahinkojen äh, laajuus ja tyyppi, mielestäni vält- on välttämätöntä ottaa siihen yksityiskohtaisia kriteerejä, joilla luokitellaan nämä ympäristövahingot. Se täytyy lainsäädännössä olla. Direktiivi 63 sitten. Tässä ehdotamme komissiolle vaatimusta sekä julkaista unionin yleiskatsaus että ajantasaistaa se säännöllisesti jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella. Asetus 166, missä perustetaan äh, tämä siirtorekisteri, selkeä määräaika jäsenvaltioille raportoinnille ja niiden, äh, tämän määrään kuluessa on komissiolle toimitettava sähköisesti kaikki asetuksessa tarkoitetut tiedot. Sitten asetus 995 puukaupan osalta parlamentille pitäisi antaa mahdollisuus tarkistaa komission kertomukset ja mahdolliset lainsäädäntöehdotukset jokaisella vaalikaudella. Ja siksi ehdotan komission uudelleen tarkastelujakson lyhentämistä kuudesta viiteen vuoteen. Olen ehdottanut myös muutamia tarkistuksia liittyen sääntelymenettelyn käyttöön perussäädöksissä. Mielestäni tässä nämä pitäisi olla yhdenmukaisia Lissabonin sopimuksen kanssa ja pyydänkin käyttämään delegoituja säädöksiä joidenkin perussäädösten artiklojen osalta, joihin tässä ehdotuksessa viitataan, ja näin se selkeyttäisi lainsäädäntövallan käyttäjien siirtyyn säädösvallan käyttämistä. Ja Delegoitujen säädösten käyttö ei pelkästään ole tärkeä päivitys, vaan myös koko raportointi ja seurantamenettely muodostuu tehokkaammaksi. Tämä oli lyhyt esittely asiasta, joka on aika tekninen lainsäädäntö kokonaisuus, mutta luotan teihin, että parannatte sitä edelleen. Ja sitten varjoesittelijät ensin Eh, herra Paulucci, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia tehdystä työstä. Tämä on hyvin yksityiskohtaista. Me haluamme, että jäsenvaltiolta saadaan parasta mahdollista tietoa lainsäädännön keinoin ja mahdollisesti jätämme tähän, liittyvän, tähän liittyviä tarkistuksia. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Pieka. Uh, no. oh. Mr. Martinez. Herra Martinez sittenkin. Thank you. Uh, and may I say how delighted I am that... Kiitos. Olen iloinen, että ensimmäinen kokoukseni Äh, kesän jälkeen teidän valiokunnassa, mikä, missä on aina ilo käydä. Ensiksi kiittäisin teitä työstänne tämän parissa. Arvostamme sitä ja sieltä, että ryhmämme kannattaa aina säätelyn vähentämistä, yritysten säätelyn vähentämistä, jotta voimme parantaa yritysten kannattavuutta, mikä sitten merkitsee työllisyyttä ja parantaa taloutta. ja mitä enemmän varoja instituutiot käyttävät analysoiden, merkitsee, että he ovat käyttää rahaa muun tekemiseen. Täytyy aina muistaa, että, että nämä asiat panevat paineita EU-instituutioille ja, ja se on aikaa pois muulta. Tässä on muutama asia, jota alleviivaisin, jos sopii. En täysin ymmärrä, mitä tämä... Miksi tässä on lisää säätelyä direktiivin 2035 esi e suhteen esityksen 166 2006 suhteen? Tämä on välttämätöntä, mutta haluaisin pitää paremmin, miksi näin on, kun voimme tukea sitä. Tässäksi vaikka täysin arvostan kommentteja, niin jotka koskevat sen takamista, että kaikki on Lissabonin sopimuksen mukaista. mä täysin ymmärrä, miksi artikla 12a, eh, tämä delegointi on mukana mietinnössä. Saattaisimme tukea tätä, mutta tällä hetkellä emme halua, koska emme ymmärrä logiikkaa. Haluamme lisäselityksen, kun päätämme tästä. Kokonaisuudessa tuo mietintä on tervetullut ja näitä motivaatiota. Thank you very much. Kiitän. Sitten edustaja Ries. Thank you, Mrs. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. On mukava olla taas takaisin. Minulla on flunssa. Teen parhaani puhumalla ensinnäkin Frederik Fedelen puolesta, joka on varjoesittelijänä tässä. Frederik kertoo, että hän tervehtii komission ehdotusta, jossa pyritetään vähentää sidosryhmien kustannuksia ja lisätä etuja esimerkiksi lisäämällä sähköisesti kerättyä tietoa, jotta voidaan paremmin kerätä ja prosessoida, käsitellä tietoa. Tarkistukset, joita te esitätte, puheenjohtaja, tarjoavat läpinäkyvämpää saatavuutta, selkeämpää tiedonsaantia ympäristöasioista kaikille sidosryhmille ja kansalaisille laajemminkin tekstin yksinkertaistaminen tuo lisää selkeyttä ehdotukseen. Hän ehdotuksia, joita esittelijä tekee lainsäätäjien osalta Euroopan parlamentin roolin suhteen ja jotta selvennetään Euroopan ympäristökeskuksen roolia kokonaisraportoinnissa ja valvonnassa. Omalta ryhmältämme Aldelta raportointi on tärkeä osa lainsäädäntöprosessia, koska se osoittaa, miten EU-lainsäädäntöä täytäntöön pannaan ja saavuttaako se tavoitteensa vai ei. Se on myös arvokasta tietoa ja resursseja kansalaisille, esimerkiksi kun mitataan vaikka ilmanlaatua. Tällä virtavivaistetaan nyt raportointisääntöjä, vähennetään hallinnollista taakkaa jäsenvaltioilta, valtioilta lisätään läpinäkyvyyttä ja varmistetaan, että meillä on se tarvittava tieto, jolla voidaan varmistaa, että eurooppalainen lainsäädäntö on sopivaa tarkoituksensa. Frederik kiittää esittelijää työstänne ja odottaa hyvää yhteistyötä jatkossakin kanssanne. Kiitos. Kiitokset. Sitten Hela Skrillek. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitoksia. EU-kansalaisilla on oikeus tietää, minkälaista ilmaa hengittävät ja minkälaista vettä juovat ja ovatko vedet, joissa he uivat, puhtaita. Tarvitaan ajantasaista tietoa tiedonkeruussa ja tässä ympäristökeskuksella pitää olla rooli. Tässä kuitenkin jäsenvaltiot ovat osittain vesittämässä tiettyjä velvoitteita ympäristölainsäädännön raportoinnista. Pidämme mietintöä tervetulleena ja korostamme ja tuomme esille tiettyjä kysymyksiä. Te ehdotatte tiettyjä teknisiä muutoksia, joihin viittaatte siis delegoituihin säädöksiin. Ja useissa tekstissä viitataan ympäristökeskuksen ja yhteislainsäätäjän rooliin. eri vaiheissa. Eli Euroopan parlamentti voi tarkistaa lainsäädäntöä sen eri vaiheissa. Mielelläni jättää itsekin tarkistuksia mietintöön. Kiitos. Yes, thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia, edustaja Skrek. Onko muita puheenvuoron käyttäjiä? Ei näy halukkaita. Vai? Edustaja Ek, haluatteko puheenvuoron? Please. Danke, Frau Präsidentin. Ich bin leider... Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti juuri tulin saliin, enkä oikein tiedä mistä tässä nyt keskustellaan, mikä on tällä hetkellä aihe. Eli no, olkaa nyt hiljaa. Shh, hiljaisuutta. Olemme kohdassa viisi ja tehän olette varjoesittelijänä tässä. Eli tässä on raportoinnivelvoitteiden yhdenmukaistaminen ympäristöpolitiikassa, mutta ihan ok, jos ette nyt halua tässä puhua. Onko se kohta seitsemän? Ei kun se on kohta viisi. Thank you very much. No tähän kohtaan minulla ei olekaan sanottavaa. No one... Paljon kiitoksia edustaja Ek. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin sitten komissio, herra Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää teille ja ELVI-valiokunnan jäsenille. Komissio on oikein iloinen siitä, että otitte hallinnoidaksenne tämän monimutkaisen lainsäädännön esittelemisen ja olemme kuunnelleet tarkkaan mietintöluonnostanne ja, ja varjastelijoiden reaktioita ja muistuttaisin teitä muutamista kattavista periaatteista, jotka ovat inspiroineet komissiota tämän ehdotuksen laatimisessa. Uskomme, että tämä voi vastata huolenaiheisiin. Yksi tavoite oli lisätä seurattavuutta kansallisella tasolla ympäristötoimissa – ovat tärkeitä kaikille, ei ainoastaan EU-instituutioille. Kaikille on tärkeää saada informaatiota ympäristön tilasta. Myös kansalaiset eivät kannastaan EU-toimielimet saa tietoa siitä EU-tasolla. Ehdotuksemme lisää läheisyysperiaatteen toteuttamista ja myöskin kansallista vastuullisuutta, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset ovat seurata tätä informaatiota ja toinen kattava periaate, joka inspiroi työtämme, olisi, että haluaisimme hyvän näyttöpohjan politiikan laatimiselle. Ja yksi varastelijasta kommentoi tätä ja halusi vakuuttaa hänelle kaikille valiokunnan jäsenille, että vaikka ehdotuksemme pyrkii siihen, että vähennämme hallinnollista taakkaa ja raportointivelvollisuuksia, olemme olleet erittäin huolellisia sen varmistamiseksi, että kun me mallinnamme raportointia, emme kuitenkaan vie parlamentin neuvostolta, komissiolta informaatiota, joka osoittaa, miten jäsenvaltiot toteuttavat eri velvollisuuksia, joita niillä on EU-lainsäädännön alla. Ja tämä taakavähentämisharjoitus oli toinen tärkeä tavoitteemme. Samoin kuin nykyteknologian käyttäjä tämä toimii käsi kädessä – hallintataakan vähentämisessä. Me Olemme katsoneet muita instrumentteja viime vuonna vuosina ympäristötoimissa me parhaiten satelliittiteknologiaa ja informaatioteknologiaa. Ja tämähän on tämän ehdotuksen ydinpointti. Me haluamme, että kaikki saisivat oikean kuvan ympäristön tilasta lainsäädäntötoimien yhteydessä paremmin. Joskus me hukumme yksityiskohtiin, mutta kokonaiskuva katoaa. Me mä näe metsää puilta. Ja rakkaisemme tätä valiokuntaa etenemään nykylinjoilla. Olemme myös kiitollisia siitä, että olette päivittäneet parantaneet komission ehdotuksia ja Täällä mainittiin yhteys Lissabonin sopimukseen ja niin voin vakuuttaa varjaesittelijälle, joka otti tämän esille. Ehdotus on yhteen sopiva Lissabonin sopimuksen kanssa ja asiahan on, että komission pari vuotta sitten me omnibusehdotus, jolla pyritään se, että suurin osa lainsäädäntöä noudattaisi Lissabonin sopimusta. Sitä ei ole vielä täysin hyväksytty. Mutta käytännössä meidän täytyy edetä, emmekä voi odottaa tuon säädöksen hyväksymistä. Joten tällä lainsäädäntöehdotuksella pyrimme luomaan sääntöjä ja ratkaisuja – jotka ovat omnibus-ehdotuksen mukaisen Lissabonin sopimuksen yhteensopivuuden suhteen. Ja täytyy pitää huolta siitä, että tämän ehdotuksen ja omnibus-ehdotuksen välillä ei ole klappia. Lopuksi, ennen kuin lopetan puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä lisätarkistuksista, jotka koskevat ympäristö joka on osa tätä komission fitness-tarkastusta, joka tehtiin pari vuotta sitten, joka kohdistui tähän direktiiviin, joka osoitti, että tämä väline vaikutuksellisuuden parantamiseksi tarvitsee pohjakseen lisää informaatiota ja dataa jäsenvaltiolta – sen toiminnassa kansallisella tasolla ja eri taloudellisella sektorilla. Ja näin pyrin vastaamaan myös toiseen kommenttiin, jonka Varjo teki. Emme lisää mitään ylimääräistä byrokraattista kerrosta lisäämällä muutaman velvollisuuden muutaman velvollisuuksien ympäristövastuudirektiivin mukaisesti vastaamme komissiolle harjoituksia, joka tämä pari vuotta ja toimimme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. On jäsenvaltioiden komission yhteinen kanta, että tätä informaatiota tarvitaan ja olemme valmiita yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, joiden kanssa olemme työskennelleet viime vuosina. Olemme valmiita hyödyntämään näitä määräyksiä mahdollisimman hyvin. Joten vetosimme valikunnan jäseniin, että sitä tuotakin tarkoitusta. Kiitos. Thank you very much uh, too uh, for the interest. Paljon kiitoksia myös kiinnostuksesta tätä asiaa kohtaan ja tuestanne. Jatkamme yhdessä työtä edelleen. Saimme varmasti hyvän tuloksen ottaen huomioon kaikki kysymykset ja kommentit, joita täällä on esitetty. Tarkistusten jättöaika. Ja otan ne mielelläni vastaan. 4.9. on tarkistusten määrä aika kello 11. Ja sitten 10. tai 11. lokakuuta äänestetään valiokunnan kokouksessa. Päätän tämän esityslistan kohdan ja siirrymme sitten seuraavaan kohtaan kuusi Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen. Esittelijä. Tämä on yhteispäätösmenettely, mietintöluonnoksen käsittely. Edustaja Riis on valmistellut tämän mietinnön. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Viimein pääsemme asian ytimeen, kuten Timmermans sanoi, kun tuli tapaamaan meitä kesäkuussa, että asia on kiireellinen. Jokainen täällä on hyvin tietoinen siitä, kuinka tärkeää on ennen eurovaaleja saada asia pakettiin. Ehm, keskustelu täällä tänään, direktiiviehdotus. Tämä on sellainen asia, että 50-luvulla muovi on vallankumoistanut koko ympäristön, antanut paljon eri mahdollisuuksia, se on muuttanut ihmisten käyttäytymistä, sillä on ollut paljon vaikutuksia. Ja nyt meidän täytyy lainsäätäjinä tehdä se toteamus, että me hukumme muovijätteeseen ja valtameremme ovat kuolemassa muovijätteeseen. Minulla on muutamia lukuja eh, tässä eh, mietintöluonnokseni perusteluosassa, en niitä toista tässä, mutta kysymys on nimenomaan kertakäyttömuovista. Nämä mm, juomakupit, aterimet, lautaset, sitten ne sekoittimet, joita saadaan lentokoneissakin ja kaikki tällaiset päivittäiset tuotteet, joita käytetään vain kerran joka päivä, sitten ne menevät roskaksi. 86 prosenttia muoviroskasta, jotka löytyvät uimarannoilta, ovat juuri näitä kertakäyttötuotteita ja 60 prosenttia kaikesta muoviroskasta ovat vain äh, kierrätettyä äh, muovia. 26 miljoonasta tonnista, siis vain 6 prosenttia on kierrätettyä. Tässä valiokunnassa, äh, kun varapuheenjohtajan kanssa keskustelimme, todettiin, että Aasia olisi vastuussa puolesta ähm, muoviroskista ja että Eurooppa ei voisi olla johtoasemassa tässä. Minä ajattelen Päinvastoin Riossa Euroopan unioni on halunnut aloittaa todella ilmastonmuutoksen torjumisen ja me olemme edelleenkin myös niitä, joiden on johdettava tätä muoviroskan torjuntaa maailmanlaajuisesti. Mitä tulee tähän dynamiikkaan ja komission ehdotuksen kokonaisuuteen, tässä puhutaan pelkästään makromuoveista. Ei tule unohtaa myös sitten kalastusvälineitä. 27 prosenttia kaikesta valtamerten roskasta on näitä pyydyksiä. Timmermans, Katainen ja Valean, eh, kiitän heitä vahvasta sitoutumisesta tähän asiaan. Meidän pitää kieltää nämä tuotteet silloin, kun se on mahdollista. Muoviset juomapillit, vanupuikot ynnä muuta. Niitä saadaan jo muistakin materiaaleista valmistettuina ja ne valmistetaan usein vielä Euroopassa, sekin on hyvä asia. Ja sitten on löydettävä vähemmän radikaaleja menetelmiä myös tavoitteena se, että vähennetään muovituotteiden kulutusta, esimerkiksi elintarvikerasioita tai juomakuppeja ja velvoite merkitä kolmen tyyppisiä tuotteita, mm, kosteuspyyhkeet, hygieniatuotteet muiden muassa. Ja sitten komissio on arviossaan, tämä on sivulla 46, tätä, tästä tehnyt kustannushyötyanalyysin eri skenaarioiden mukaan, kunnianhimotason mukaan määriteltynä. Ja pyydän komissiota Nimittäin olen kuullut jo valmisteluissa varjoesittelijöiden ja sidosryhmien kanssa, että tätä kohtaa on kritisoitu. On tehtävä mielestäni Sonomian tutkimus, jolle komissio perustaa tämän vaikuttavuuden arviointinsa skenaario C vastaa eniten sitä poliittista valintaa, jonka minä olen tehnyt omassa mietinnössäni, eli vähentää ympäristöhaittoja vuoteen 2030 22 miljardia euroa ja kuluttajat voisivat säästää 6 miljardia euroa. Ja me emme jätä huomiota sitä, että tuottajille voidaan siis saada säästöjä 3,2 miljardia euroa ja, ja jos muovi tuottajat eivät tee tiettyjä päätöksiä, heidän tuot, tuotteitaan ei, ei jatkossa voida käyttää. Ja itse asiassa on nopeasti pystytty siirtymään näistä hyvin kevyistä, ohuista muovikasseista vaihtoehtoisiin tuotteisiin melkein yhdessä yössä. Eli käyttäytymistä on mahdollista muuttaa. Kysyn erityisesti sitä, miten tuottajan vastuu laajennetaan niin kuin artiklassa 8 kappaleessa 1 ja 2 mainitaan, onko todellakin niin, että että muovipullojen valmistajien pitää myös maksaa sitten merien puhdistamisesta ja muusta. Epäilen sitä hiukan, mutta mitä tässä muuta on tärkeää? Ensinnäkin juridinen yhteensopimus, siihen tarkistukseni 31. Muistutetaan jätedirektiivistä, joka juuri virallisessa lehdessä on julkaistu. Hyväksytään, että tämä järjestelmästä sovelletaan 31 ensimmäinen 12. Mm, 2021. Tämä tarkistus, kuten muutkin, ovat sellaisia, olen tehnyt parlamentin oikeusyksikön kanssa töitä, jotta ne ovat mm, yhteensopivia. Artikla 4, mitä tulee mm, elintarvikerasioihin ja elintarvikepakkauksiin. Mielestäni tämä on liian epämääräinen teksti tässä lainsäädännössä Ymmärrän kyllä, kuinka vaikea on ilman, että voidaan kansallisia lukuja saada, niin jonkinlaista määrällistä tavoitetta asettaa. Mutta mielestäni meillä pitäisi olla jonkinlainen menettelytapa tai kalenteri, jossa jäsenvaltioille olisi transponin jälkeen neljä vuotta kansallisella tasolla tehdä tällainen komission valvonnassa tällainen suunnitelma. Mitä tulee sitten näihin pulloihin ja pullonkurkkeihin, kansiin ja muihin, Tämä on se ensinnäin, ensimmäinen ja tärkein roska, joka sieltä merestä löytyy. Yksi viidestä on nimenomaan jonkinlainen kansi tai korkki tai muu. Meidän pitäisi saada tässä nyt valmistajat mukaan, jotka Meillä on esimerkiksi joitain valmistajia, jotka ovat sanoneet, että vuoteen 2025 on mahdollista siirtää koko heidän tuotantonsa äh, kierrätettävään muoviin. Ja mielestäni on mahdollista äh, esittää myös ähm, tällaisia määrällisiä tavoitteita. Islantilaiset esimerkiksi ovat ilmoittaneet, äh, että 85 prosenttia heidän kalapyydyksistään tulee olemaan tällaista sallittua ainetta myöhemmin. Mitä tulee sitten eh, nämä erityisen, kev- erityisen kevyin äm, muovipusseihin sekä sitten muovisiin eh, savukkeiden eh, filtreihin, nekin mainitaan tässä. Ja olemme puhuneet paljon haitoista terveydelle, mutta myös ympäristölle ja kollegat, jotka Tätä ovat seuranneet hyvin pitkään François Costet ja Florence ynnä muut, jotka ovat äh, vuonna 2013 esimerkiksi tupakkatuotedirektiiviä ähm, esittäneet ja heidän tarkistuksessa 25. Pyydän, että jäsenvaltiot esittävät nyt rajoituksia, 50 prosentin rajoituksen näille savukkeiden filtreille tiettyyn vuosi, vuoteen mennessä. Äh, mitä tulee näihin erityisen äh, kevyisiin muovipusseihin, joille on vaihtoehtoja ja jotka ovat jo saaneet huomiota edellisessä työssämme, äh, ehdotan, että ne kielletään kokonaan ne eivät ole osa edellisten direktiivin soveltamisalaa, mutta mielestäni tässä täydennän jo ennakoivasti tällaista mahdollista poikkeusta, joka hygieniatuotteille annettaisiin näiden voipussien osalta. Tietenkin odotan mielenkiinnolla parannuksia ja ehdotuksia, kommentteja, joita kollegalla on esitettävänä. Kiitos. Thank you very much, Madame Rees. Kiitos, edustaja Rees. Sitten varjoesittelijät, edustaja Florence. Ja, vielen dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Ja onnittelut Riisille siitä, että näin lyhyessä ajassa ja paineen alla näin piikaisesti saitte aikaan hienon asiakirjan. Tämä osoittaa, kuinka pätevä poliittisesti olette. Kiitoksia. En lähde toistelemaan sitä, mitä hän sanoi, mutta se, joka nyt ei ole vielä ymmärtänyt sitä, että kaikki jäte meressä, sen osalta olemme nyt aivan, elämme 11 hetkeä. Nyt todella on toimittava, on aivan viime hetki ryhtyä toimiin. Tässä ei tarvita enää mitään siirrettyjä määräaikoja minulle se, että erilaiset tuotteet, kuten vanupuikot ja muut, joita pyörii yhteiskunnassamme, että ne sivutetaan. Ja Roveriis, ette varmaankaan ole yllättynyt siitä, että kun puhutaan tupakasta ja siitä, kuinka tupakka saastuttaa vettä, että, että siinä todella pitää toimia. Juomavesi on pidettävä juomakelpoisena ja pohdin, mitä oikeastaan teemme. Meidän täytyy kerätä tupakan tumppeja asemilta ja muualta, koska huonosti koulutetut ja kasvatetut ihmiset eivät osaa tumpata niitä tuhkakuppiin. Tässä on kyseessä huonosti kasvatetut ihmiset ja vielä pahempaa on se, että monet heistä on kasvatettu meidän aikoidamme. Eli tällainen roskaaminen on todella vakava asia. Ihmisiin pitäisi vedota äh, siinä, että jätteitä saa jättää kaupunkien puistoihin ja muualle – tässä sitten sysätään siivouskustannukset muille tahoille ja pohdinpa, onko tämä oikea tapa toimia. Menemmekö oikean suuntaan? En, vastusta, en, en pidä kielloista, en todellakaan. Mutta yhteiskunta on tiedotettava ja kasvatettava paremmin. Kun näen, miltä työpaikka, työpaikat näyttävät kaiken jätteen alla, niin en sitä voi kestää. Meidän täytyy tehdä jotakin me olemme vastuussa tästä. Tässä ei nyt saa mennä liian pitkälle. Esimerkiksi WC-paperi, no se on eri asia Eli ei tämä yksinkertaista ole, mutta kyllä minä voin lähteä mukanakin joihinkin kieltoihin. Tässä keskustelussa on huolehdittava siitä, että saadaan valtavia innovaatioita. Pillit ja vanupuikot, ne pitää saada parissa vuodessa pois. Eli painetta on hyvä ylläpitää. Ja kyllä teollisuus on kyllin fiksu tunnistaakseen tällaiset ympäristöongelmat. No, minulla on myös kolme lasten lasta. Ilmapallot, joita he ovat saaneet koulusta tai muualta. Pitäisikö minun sanoa heille, että niitä ei saa enää käyttää? Miten he sen ymmärtävät? Pitääkö ilmapallon todella nyt saada teksti, että sitä ei saa jättää minnekään lojumaan? No, tätä en kyllä lähde tukemaan. No kyllä vanhempi pitää niistä tietysti huolehtia, kyllä se on totta, mutta me olemme nyt todella huolissamme siitä, että Eurooppa hajoaa. Meillä on todella suuria ongelmia. Me pohdimme, minkälaisia merkintöjä tarvitaan ilmapalloihin. Onko tämä nyt oikea tapa toimia? Kiitos. Kiitos, edustaja Florence. Sitten herra Paulucci. Si, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten edellinen kollega, minäkin haluan aluksi kiittää kollega Riisiä hänen täsmällisestä työstään. On oikein, tehostaa niitä toimenpiteitä, jotka koskevat erittäin kevyitä muovikasseja ja sitten näitä savukkeiden filtreitä. Ja ehkäpä pitää tehostaa myös niitä toimenpiteitä, joita koskevat elintarvikepakkauksia, esimerkiksi perunalastuissa ja jäätelöpakkauksissa. Kaikilta osin direktiivi ei ole kyllin täsmällinen ja meidän täytyy asettaa vähimmäistavoitteita, avoimia laskentamalleja ja sitten selkeämpiä aikatauluja. Ja kun katsotaan tuottajavastuuta, tässä pitää mielestäni toimia aivan kuten olen tehnyt näinä kuukausina, kun olemme työstäneet kiertotaloutta. On katsottava, että osuus on tavallaan suhteessa tuotteeseen. Mitä enemmän ja useammin tuotetta voi korjata ja kierrättää sitä vähemmän, tuotteen pitää sitten tähän puuttua ja toisinpäin. Ja sitten kalastus. Tässä me tarvitsemme yhteistyötä kalastajien kanssa. Heidän tulee auttaa meitä tässä työssä. Ja tässä mielessä ei voida lisätä enää kustannuksia, joita kalastajat joutuvat kohtaamaan, vaan meidän täytyy varustaa satamamme paremmin laitteistojen osalta. Ja vielä lopuksi uskon, että yleisesti ottaen meidän täytyy olla erittäin äh, vahvoja, kun tehostamme direktiivejä kun katsotaan rantojen ja meren puolustamista ja suojelemista, mutta samalla kuitenkin täytyy välttää sitä, että liikaa nyt monin, monimutkaistetaan ihmisten elämää. Jos katsotaan erilaisia kertakäyttöisiä muovituotteita ruokaloissa, sairaaloissa ja niin edelleen, tällaisissa ympäristöissä on hankalaa seitä sitä, miksi tällaista biohajoavaa kertakäyttötuotetta ei voisi käyttää, mutta kaiken kaikkiaan uskon, että tässä mennään oikeaan suuntaan. Kiitos sitten edustaja Demesmaker. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti ymmärrämme, että kiertotalous on kantava teema omassa työssä tässä valiokunnassa – olen todella iloinen, että muovi on tulossa täysistuntoon ja istun tässä lainsäädäntöprosessin eturivissä. Varmasti olette nähneet tämän Facebookissa olevan elokuvan, joka on ihan virallinen. Se on eläinten raamattu. Siinä on ranta Mumbaissa. Se ranta on täysin muovin peittämä. Joku miettii sinne, miten hän voisi puolissa rannan, hän ei yksin pysty, ja, ja sitten hän pitää kavereita mukaan ja lopulta paikallisyhteisö putsaa rannikon 420 tonnia muovijätettä poistettu. Pari päivää myöhemmin tapahtui ihme. Rannan hiekka näkyy jälleen. Ja kilpikonnat palavat rannalle monimaa. Se on tajanomainen näky. Onko se mitä sitten tapahtuu? Mitä tapahtuu noille 420 tonnille muovijätettä? Muistan, että suurin osa jätteestä pois. Kiertoiskapasiteetti on heikko. On mahdollista, että suuri osa plast- muovista päätyi kaatopaikalle takaisin mereen. Eli muovi on maailmanlaajuinen ongelma. Irmanen täytyy tehdä tehtävänsä. Mutta roskien poistaminen, siivoaminen ei riitä. Täytyy miettiä, mistä ne jätteet tulevat ja tarttua koko tuotanto- ja kulutusketjuun, jotta tämä vuori saadaan – purettua. Onnittelisin komissiota tästä direktiivistä ja myös Robert Riisiä esittelijää erittäin rakentavasta ja nopeasta lähestymistavasta. Uskon, että saamme tuloksia aikaan. Nopeasti. Meillä on valtava hienot kesälomat, nyt pääsemme heti vauhtiin, mutta nyt täytyy miettiä, mikä on tämän ehdotuksen tavoite. Komissio keskittyy kymmenen yleisempään muovituotteeseen, hän pitää aloittaa. Mutta haluaisin muotoilla tavoitteen vähän löysemmin. Entä kertakäyttömuovin määritelmä? Sitten täytyy miettiä, esittelijällä on ehdotuksensa, halusin tehdä omani tarkistuksen myötä. Viime tiistain vierailin suuren muovin valmistajaluona Flanderissa. Haluan hyvin tietoisia siitä, mikä rooli heillä voi olla jätteiden vähentämisessä. Tämä säästyttää maksaa periaatteen mukaisesti, mutta muitakin toimijoita tässä kuviossa on mukana. Meidän täytyy toteuttaa asiat seurattavasti ja kustannustehokkaasti. Ja toinen asia, johon me, josta me voimme saada aikaan vaikutuksia markkinointi. Lainsäädäntötekstissä pyritään siihen, että kiertotalouden politiikkaan yhdistettäisiin brändejä ja tuoteimagoja. Ja tällä yhdistettäisiin kiertotalousajattelua ja sen voisi listata tähän vielä. Lopuksi EU-virastojen täytyisi näyttää hyvä esimerkki. Ja sitten pari kysymystä komissiolle. Artiklassa 4 vuoteen merkittävästä vähennyksestä. Miksi komissio ei ehdota jotain lukua? Rova Riis on lisännyt muutamia uusia artikloita komissio niin komissiolta kysyisin, mitä se miettii näistä ehdotuksista ja sitten artiklan 7 vaatimukset. Miten artikla 7 voidaan, tai miten sitä voidaan täytäntöön panna? Ja sitten muovipäällisteiset pahvipakkaukset. Voisiko komissio pitää huolen siitä, että niitäkin pidetään kertakäyttömuovia sitten esineinä? Odotan kovasti yhteistyötä kanssanne. Madame Ocken. Sitten edustaja Auken. Oh. Kiitos. Puheenjohtaja, ensiksi halusin sanoa, että kun minä tein muovipussiehdotuksen viisi vuotta sitten, niin silloin ainakin komission suunnalta suhtaudutaan alentavasti. Timmermans mainitsi, että tässä on hirvittäviä ehdotuksia, mikä meillä on, ja, ja, ja se taas niin kuin vihreät haluavat sen. Ja no, siellä tuli kaikenlaista sanottua. Sitä taustaa vasten on aika hienoa, että me istumme tässä. Ja meillä on varsin hyvä ehdotus komissiolta Timmermans on yksi näistä poista, jotka on tehneet kääntymyksen päästäkseen taivaaseen. Hän on tässä ihan johdossa tämän muovijätteen vähentämisen toteuttamiseksi. Ja tuhannet kiitokset komissiolle. Onhan se ihmeellistä, kun te oikein päädytte oikeille raiteille. Ja Timmermansin kotimaassa Hollannissa on ollut suurta menestystä muovipussien kieltämisestä ja kiitos Sorva Riisille merkittävästä työstä. Olemme olleet yhdessä kiinnostuneet siitä, sen puolesta, että tätä, saisimme vahvoja tuloksia. Meillä on hyvä hetki. Ja tämä on jotain, josta äänestäjät ovat kiinnostuneita. Voin sanoa, että ilmaston jälkeen muovi on juuri se, mikä kiinnostaa. Ei, ei kysymys ole ainoastaan muovia pihoilla, vaan myöskin luonnossa – Me olemme nähneet, miten esimerkiksi mikromuovia löytyy eläinten vatsasta ja kaikkialta. Me tulemme tekemään ehdotuksen eh, tarkistukset, että atsomuovista päästään eroon. Ja sitten mainittiin tämä, jonka Roo Riskin otti itse esille, tupakkafilterit. On groteskia, että meillä on samanlaisia ongelmia tupakan suhteen. Ja nämä filterit ta- likavat luontoa. Hyvä, että nekin ovat mukana. Ja oikein hyvä on myös on, että mä otammekin niin koko ongelmasta myös nämä muovi, ilmanpallot. Oikein hyvä, että tämä on mukana ehdotuksessa. Yksi asia, joka on meitä huolestuttanut koko ajan, muovin kemikaalit. Jos me haluamme kiertää uudelleen käyttää muovia, meillä pitää olla puhdasta raaka-ainetta – Ja meidän täytyy putoa kaikkiin kemikaaleihin, jotka täyttävät REACH-määritelmät ja päästä niistä eroon. Sitten tuottajavastuusta. Ei pidä löysäillä. Tuottajilla on osuutensa. koska meillä on mahdollisuus tehdä järke, löytää järkevä ratkaisu, joka skarppaa tätä. Tässä sanotaan, että talous painaa päällä. Mutta me, meidän täytyy auttaa tuota ja voivat tehdä jotain tässä yhteydessä. Ja sitten kvantitatiiviset vähentämistavoitteet, jotka jäsenvaltiot pitäisi ottaa käyttöön, niin kuin Riisi ehdottaa – Sitäkin minusta pitäisi vähän terävöittää. Muovin suhteen en minä nyt sano, että pakko sitä paperilla korjata. Antaako nyt vaan? On kaikenlaisia mahdollisuuksia, mutta eh, kaikkea muutakin vaihtoehtoja meillä on kuin paperi. Ja tässä meidän pitää puhdistaa luontoa. Ja jos meillä piknikillä jotain, niin täytyy miettiä, että onko se jotain, mitä me voimme sitä tiskata. Meillä on komission oma vaikutusarviointi, joka ehdottaa 50 prosentin, äh, 50 prosentin pienemmistä tavoitteita. Tämä on hyvä. sen pitää pyrkiä. Ja pyytäisin Franni Kriisiltä ja muilta varjostelijalta, että muistatte tämän, että tässä hierarkiassa ehkäiseminen on tärkeintä. Ja uudelleenkäyttö on tärkeää, mutta kaikki mitä voimme tehdä ennaltaehkäisyn suhteen on kaikkein suositeltavaa ja me voimme ää, korvata tietysti kertakertaan muoven kiertettävillä materiaaleilla, mutta jos voimme välttää tämänkin ja ehkäisemme ongelmia, niin se säästää luontoa paremmin. Ja lopuksi haluaisin mainita, että vielä tasolla saarella Fänöllä he ovat ottaneet käytäneet ilmapallokielon Siellä heidän länsi rannikko on täynnä ilmapalloja, jossa tulevat Englannista. Kun on länsituuli. Ja kohta siellä EUta. No tässäkin kohdassa voimme mennä pitämällä kuin tässä. Ja sille on kansan tukea, mutta kiitos tästä, Rova Riis. Thank you very much. I know the subject... Kiitokset. Tiedän, että tämä on mielenkiintoinen aihe, siksi meillä on pitkä puhujalista tässä, joten joudun tässä hiukan rajoittamaan puheaikoja. Äh, viimeinen varjoesittelijä on Pedicini ja sitten menemme puhujalistaan. Si, grazie, president. Kiitos, puheenjohtaja. Itse olen varjoesittelijä, joten tästä minun jälkeeni sitten voi määräaikoja tai puheaikoja rajoittaa. Se on sääntö. Meillä on edessämme maailmanlaajuinen ympäristöongelma. Yhtäältä on vähennettävä muovin käyttöä ja tämän kaikki kansalaiset tietävät. Ja toisaalta sitten, kun katsotaan komission tietoja, kuluttajat voivat myös säästää kovasti tässä kaikessa ja työpaikkojakin voidaan luoda. Eli tämä kaikki täytyy pitää mielessä. Me olemme samalla linjoilla esittelee Riisin kanssa, jota kiitämme hänen tähän sitä työstään. Erityisesti kun katsotaan muovipohjaisten savukefiltreiden vähentämistavoitteita, samoin näitä erittäin ohuita muovikasseja. Ne pitäisi korjata, korvata toisenlaisilla tuotteilla, aivan kuten Auken sanoi. Ja hygieniatuotteissakin pitäisi käyttää sitten kierrätettäviä ja biohajoavia tuotteita. Kun katsotaan kiertotalous, paket, prosenttia, niin tässä voisi toimia samalla tavoin. Mutta tässä siis tuottajavastuun lisäksi myös kansalaisella pitää olla vastuu siinä, että hän käsittelee jätteitä oikealla tavalla. Pitäisi olla myös seuraamuksia niille, jotka roskaavat julkisissa tiloissa. Ja sitten toisaalta pitäisi palkita niitä, jotka keräävät näitä julkisilla paikoilla olevia jätteitä roskia pois. Täytyy muistaa, että päätavoite on määrien vähentäminen, kuten Auken sanoi. Ja muovipullojen osalta kierrätettävää muovia pitää olla ainakin 50 prosenttia. Tämän tiedot vahvistavat, että nämä tavoitteet ovat täysin saavutettavissa ja realistisia. Emme tiedä, miksi esittelijä jättää tässä tiettyjen hiilihapoisten tuotteiden pulleen korkit ulkopuolelle. Tästä ehkä pitää vielä keskustella. Sitten biohajoavuus ja kompostoitavuus, se täytyy ottaa huomioon. Ja sitten asiasta olemme yhtä mieltä Lutsin kanssa. Kun katsotaan sairaaloita ja tällaisia, niin niiden osalta ehkä voitaisiin puhua poikkeuksesta kertakäyttömuovituotteiden osalta. Ne pitäisi korvata biohajoavilla tuotteilla. Tässä sanotaan sitten, että muovipakkauksia pitäisi pyrkiä merkittävällä tavalla vähentämään, mutta meistä tässä pitäisi olla selkeä määrällinen tavoite mainittuna. Esimerkiksi niin, että tässä otettaisiin varastointi ja kerääminen huomioon. Kun katsotaan näitä kymmentä eniten käytettyä kertakäyttötuotetta, ne ovat yli 70 prosenttia rannalta löydettyistä muovituotteista, eli puhutaan 10 miljoonista tonneista muovijätteestä. Ja se, että luetteloon otettaisiin myös ilmapallot, ja arvostan tässä nyt sitä, mitä Aukenkin sanoo, mutta komission antamat luvut ovat sellaisia, että näiden vaikutus on vähäisempi. Tässä ei saa siis mielestäni liioitella. Tämä menee liian pitkään ja on jopa naurettavaa. Ja sitten viimeiseksi totesin, että meillä täytyy olla tässä avoimia. Vaaralliset aineet ja vaaralliset tuotteet pitää ottaa huomioon niin, että, jäsenvalt... niin, että kansalaiset saavat tietoa ja voivat tehdä näin tietoisia valintoja kulutuksessaan. Um, so, uh, we'll have a time limit. Nyt sitten kahden minuutin puheaika, koska puheenlista on pitkä. Ja vielä kolme muutakin aihetta esityslistalla. Nekään eivät ole mitään kevytversioita. Ensin edustaja Rope joka oli lausunnonantaja maatalousvaliokunnasta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. E, Kiitos puheenjohtaja. Olen esittelijänä maatalousvaliokunnassa. Maatalousvaliokunta e, esittää lausunnon tänne valiokuntaan. Tänä aamuna keskustelimme aiheesta valiokunnassa ja tulin kuuntelemaan teidän keskusteluja. Olen todella tyytyväinen kuullessani, että enemmistö kommenteista esittelijöiden, varjoesittelijöiden ja jäsenten piirissä ovat samansuuntaisia kuin omassa valiokunnassa, niin mielestäni komission teksti on hyvä, se on hyvä pohja keskusteluille, mutta samaan aikaan minä uskon, että meidän pitäisi ponnistella vielä asiakirjan parantamiseksi niin, että kuuden kuukauden kuluttua ei tarvitsisi sitten enää palata siihen entiseen versioon. Mielestäni tämä asiakirja on hyvä, lähtökohta keskusteluiden aloittamiselle. Mielestäni meidän pitäisi näitä toimenpiteitä soveltaa tiukemmin, koska jokainen päivä eh, joka päivä kuulemme uusia asioita muovituotteiden käytöstä. Esimerkiksi tänään, kun, tai jos tänä päivänä menee ostoskeskukseen, eh, ruokakauppaan, huomaa, että eh, yksi kaali on muovipakkauksessa, toinen ei ole. Tänä aamuna kävin kaupassa ja siellä oli siis kurkkuja yksittäin pakattuin muoviin. Ja eilen kun tulin hotelliin, niin niin minulla oli kaksi lasia. Toinen oli lasista ja toinen oli muovikuppi, joka oli vielä sen lisäksi laitettu erillismuovipakkaukseen. Nämä ovat hyvin vaikeasti ymmärrettäviä asioita. Sitten vielä yksi asia. Tänä kesänä ilmoitin kilpailusta, joka kiinnitti paljon nuorten huomiota erityisesti. Aiheena oli, mitä Euroopan parlamentin pitäisi tehdä ensin. Ensimmäinen aihe oli muovin käytön vähentäminen. Eli yhteiskuntakin näkee tämän ongelmana ja meidän pitäisi ponnistella ongelman ratkaisemiseksi aikataulutus on tärkeää. Ja kuten muutkin kollegat ovat sanoneet, minä uskon, että meidän pitäisi mainita mikromuovit tässä hankkeessa myös, koska mikromuovit tulevat makromuoveista äh, hajotessaan ja tämä on se tuote, mikä on se kaikkein haitallisin ihmisterveydelle. Toinen asia, jonka haluan vielä mainita, on se, että tämän direktiivin pitäisi kattaa myös muovit, joita käytetään maataloudessa, Mm, ne muovituotteet, joita käytetään mm, maataloudessa, niitä ei yleensä kerätä ja kierrätetä, ja tätä asiaa ei käsitellä tässä tekstissä mitenkin. Minun mielestäni meidän pitäisi ottaa se myös tähän tekstiin. Ei tietenkin maataloustuotteen kustannuksella, vaan näiden muovikatteiden tuottajien kustannuksella. Mielestäni kahden viikon sisällä varmasti saamme lopullisen asiakirjan ja annamme sen. Kiitos, odotamme lausuntoa teiltä. Seuraavaksi edustaja Bonafé. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijä Riise sitä, että tavoitetasoa on nyt tässä mietinnössä nostettu. On pantava merkille myös se, että komissio on pitänyt kiinni lupauksestaan tehdä lainsäädäntöehdotus nopealla aikataululla. Tämä haaste on entistä kiireellisempi, kuten täällä on sanottu. Muovisaasteet, muovisaasteet jotka erityisesti päätyvät meriin. Nyt tarvitaan mahdollisimman välittömiä toimia ja myös mahdollisimman tehokkaita. Ja tässä mielessä, kun katsotaan toimenpiteiden tehokkuutta, niin olen yhtä mieltä komission lähestymistavasta. Se on samankaltainen kuin se, mitä komissio, kun parlamenttikin on jo muovikassi direktiivin osalta tukenut, josta on puhuttu paljon. Eli yksittäisten muovituotteiden osalta voidaan toimia eri tavoin. Esimerkiksi kieltää niiden tuotanto, voidaan lisätä tietoutta tai laajentaa tuottajavastuuta. Tämä lähestymistapa on osoittanut, että todella voidaan päästä merkittäviin tuloksiin. Ja viime vuosina muovikase on ollut entistä vähemmän selkeästi. Kuitenkin vielä yksi kritiikin sana toimenpiteiden pitää olla suhteellisia ja tiukempia niiden muovituotteiden osalta, jotka vaikuttavat ympäristöön kaikkein eniten ja joita päätyy eniten meriin. Aina näin ei tehdä tätä periaatetta, ei aina noudateta, vaikka se olisi mielestäni tärkeää. Vielä lopuksi muutama sana. Lainsäädäntö ei saa olla tulkinnanvaraista, se ei saa aiheuttaa tässä uudessa direktiivissä hankaluuksia. Esimerkiksi kun katsotaan leluja tai pakkauksia, siis pakkauksia on katsottu uudelleen kertalouspaketissa. On katsottava kierrätys ja erilaisia muita sääntöjä, mutta myös todella tuotteen vastuuta. Kiitos. Sitten edustaja Omarji. Madame la rouva puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluan onnitella esittelijää ehdotuksen laadusta ja komissiota kunnianhimoisesta ehdotuksesta, mutta Minusta pitää mennä paljon pitemmälle, koska olemme traagisessa tilanteessa. Muutamia lukuja. Tähän mennessä 10 miljardia tonnia plastikkituotteita tuotetaan, niin puolet niistä päätyy luontoon ja meriin. Mutta täytyy pitää mielessä väestö kasvu. Meillä on noin 11 miljardia asuka- asukasta ihmistä vuonna 2100. Jos me jatkamme samalla muovituotantotahdilla – kasvaisi 28,7 miljardia tonnia enemmän kuin mitä ihmiskunta on muovia tuottanut tähän mennessä. Tämä pakataan meille toimia, jotka eivät ole mitään puolivillaisia toimia. Minä uskon, että meidän pitää kieltää kertakäyttä muovia. Tupakan tumpit, varsinainen vitsaus. Ranskassa 30 miljardia tupakan natsaa päätyy luontoon. Ja tupakkaan kateollisuuden tupakkateollisuuden tapana käyttää aineita, joista käyttäjät eivät tiedä mitään, eli muovia, joka päätyy jokien ja merien pohjalle. Ja tämä on ihan uskomatonta, että tupakkateollisuuden maailman saastuttavimmista ja se on lähes joka ei ole ryhtynyt mihinkään toimiin. Ja sen suuntaan tämä tulee erittäin tiukkana. Haluan myös sanoa, että meidän täytyy vastuukysymystä ajatella. Totta kai kuluttajilla on vastuuta. Toki meidän täytyy kouluttaa heitä. Mutta vaikka kuluttaja pitää kasvattaa, niin tuottaja pitää miettiä, koska se ovat ongelman ytimessä. Takis. Kiitos. Sitten edustaja Grammatikakis. Two minutes. Έχω τονίσει στο παρελθόν, κυρία Πρόεδρε, ότι η ρήπανση των θαλασσών από πλαστικά... Menneisyydessä, puheenjohtaja, muovi, roska, roskaantuminen valtamerissä on päässyt liian korkealle tasolle. Meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Meidän on muutettava rakkaimpia tottumuksiamme. Meidän on otettava askelia siihen suuntaan, jotka menevät itse asiassa pidemmälle kuin mitä tässä puheenjohtaja ehdotetaan. Mielestäni tämä ei ole riittävän pitkälle menevää. Tässä on paljon hyviä ajatuksia esitetty, mutta on hyvin vaikea nähdä, miten tehokkaita ne sitten loppujen lopuksi olisivat. Ajatuksena se, että merkittävä vähentäminen, mitä se tarkoittaa? 20 prosenttia, 30 prosenttia, onko se riittävä? Onko se merkittävä vähennys muoviroskassa? Tämä koskee myös muita asioita. Mielestäni meidän on hyvin tarkoin katsottava, mitkä tuotteet, mihin tuotteisiin kohdennetaan tiukempaa lainsäädäntöä. On myös ongelmallista nähdä tämä aikataulu direktiiville. nimittäin ajatuksena on kuusi vuotta sen jälkeen, kun se on äm, saatu toimeenpantua yhdeksän vuotta yhteensä. Se on aika pitkä aika. On siis tärkeää, että me saamme tämän lainsäädännön voimaan niin nopeasti kuin mahdollista. Valtamerien saastuminen, hyvät kollegat, niin kuin kaikki ovat sanoneet, on valtavan kiireellinen, polttava ongelma ja siitä tulee yhä kiireellisempi koko ajan. Se on tietenkin kiireellinen ei pelkästään eurooppalaisille omassa maassani, erityisesti tämä on kysymys, koska meillä on aika paljon tuota rantaviivaa. Minulla ei ole ylellisyyttä puhua pidempään mutta varmasti viesti meni perille. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitokset. Sitten edustaja Dorfman. Ja, you, Frau Kiitos puheenjohtaja. Muovijätteen määrän vähentäminen on meille kaikille varmaankin aivan selvä tavoite, mutta tässä ei sellainen liian pitkälle, kun nyt näen, miten tähän on suhtauduttu, tai eurooppalaisella strategialla nyt voitaisiin välttyä siltä, että valtamerin joutuisi jätettä. No, en oikein tiedä, mutta Panaman ja Suetsin kanavien kautta sinne päätyy aika paljon muovia. Yli 90 prosenttia näistä muoveista tulee yhdeksästä joesta kautta maailman, josta kahdeksan on kahdeksan on Aasiassa ja kaksi Afrikassa, eli täytyy katsoa kyllä tässä nyt tilannetta silmästä silmään. On katsottava tätä kiertokulkua, vaikka kyseessä on biohajoava muovi, niin kyllä senkin hajoamiseen menee vuosikausia, eikä sekään kuulu meriin. Eli kaikki tuotteet pitäisi pystyä keräämään talteen ja käyttämään uudelleen. Pitäisi puuttua järkeviin asioihin, kuten muovipulloihin, joita meillä täällä on. Esimerkiksi erilaiset metalliastiat ja muut, niiden osalta on toimittu. Tässä pitää toimia nyt oikeiden ja järkevien asioiden osalta. Thank you very much, Mr. Porch. Ah, Kiitos, puheenjohtaja, ihan nopeasti. Arvostan kovasti ravaesittelijän työtä ja komission ehdotusta. Tämä on ongelma, joka täytyy tiukasti ratkaista ja yhden asian vaan lisäiseen. Yhtä asiaa en nyt huomannut tarkastellessani muoviongelmatiikkaa. En... Periaatteessa puhun tästä nyt, mutta mitä tapahtuu käytetyille renkaille? Ja nano- ja mikropartikkelit. edes muovi renkaiden valmistajalle ole vastaus siihen, kuinka paljon mikropartikkeleita lähtee ajoneuvojen pyöristä. Se vaikuttaa terveyteemme ja, ja se päätyy meriin ja se tukkii myöskin äh, viemärijärjestelmiä. Mutta kukaan komissio, teollisuus kukaan ei puhu tästä Haluaisin tietää, jos kat... Pitäisikö meidän tämän lainsäädännön puitteissa pohtia tätä ongelmatiikkaa niin tarkistusten hengessä ja haluaisin kysyä komissiolta, olisiko hyvä käsitellä tätä ongelmaa tässä lainsäädännöllisessä yhteydessä. Kaputta. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. En haluaisi toistella sitä, mitä kollegat olivat sanoneet, vaan haluaisin kiinnittää huomiota asiaan, johon ei vielä ole kylliksi kiinnitetty huomiota ehdotuksessa. Eli mitkä ovat seuraukset sille, että kertakäyttömuovi kiellettäisiin? Se on vaikuttanut ehkä en, melkein eniten ympäristöömme ja siihen todella täytyy erilaisin korjaavin toimin puuttua. Niiden pitää olla mahdollisimman pitkälle kantoisia, koska näillä direktiiveillä otetaan käyttöön uudenlainen kiertotalousmalli ja erityisesti kestävyyden periaatteet viedään eteenpäin. On katsottava, miten ihmiset käyttäytyvät ja on katsottava myös, minkälaisia vaihtoehtoisia materiaaleja voidaan ottaa käyttöön, eli miten markkinat toimivat tulevaisuudessa tutkimuksista on käynyt ilmi, että lautasille ja mukeille on kaksi erilaista tärkeintä vaihtoehtoa biomuovi ja sitten tällainen massa, jota usein tuotetaan Euroopan ulkopuolella. Nämä ovat sellaisia tuotteita, että niitä ei vielä täysin voida toteuttaa, vaan tarvitaan lisää tutkimusta. massalla on kaksi erilaista luonteenpiirrettä. Ne, niitä voidaan kerätä paljon paremmin, mutta siihen, sen tuotantoon tarvitaan valtavat määrät energiaa. Tämä taas jättää valtavan hiilijalan jäljen. Ja usein joudutaan käyttämään sellaisia aineita, jotka estävät sitten kierrätykseen ja tämä on edelleen haitallista. Joten on katsottava sitä, miten ihmiset käyttäytyvät, miten he toimivat ja pitäisi pyrkiä sellaisiin tuotteisiin, jotka hajoavat nopeammin, eivätkä päädy enää lillumaan merimme. Adam Dali. Kiitos, edustaja Dalli. Kiitos esittelijä. Kiitän esittelijä siitä, että mm, tässä pitäisi päästä todella näiden asioiden juuri syihin. Valmistusinfrastruktuuri ja keskeinen lainsäädännön täytäntöönpano. Esittelijän kunnianhimotaso on hyvä, vahvistaa komission tekstiä ja saada aikaan todellinen vähennys muovin määrässä. Muoviroskan torjuminen, sen pitäisi olla yhteinen tavoite tuottajien, toimivaltaisen viranomaisten yhtä hyvin kuin kuluttajien kanssa. Kuluttajia pitää kannustaa muuttaa maan käyttäytymistään ja tuottajien pitäisi myös edistää kestävää käyttöä ja äh, sitä, että he hallitsevat tuotteen elinkaarta loppuun asti. Mitä tulee kansalaisten turvallisuuteen ja ympäristön turvallisuuteen, me tarvitsemme tehokasta metodologiaa, joka mahdollistaa konkreettiset toimenpiteet jäsenvaltiotasolla. Tällä tavalla yhte, yhtenäisen tehokkaan lainsäädännön täytäntöönpanon kanssa me voimme päästä eteenpäin. Hallitusten pitää parantaa jätteenkäsittelymenetelmiä ja kannustimia antaa kuluttajille uuden käyttäytymisen omaksumisen. Tällä tavalla voimme vähentää muoviroskan määrää. Meidän pitää määritellä myös terminologiaa, jotta väärinymmärryksiä ei mm, synny eikä sitten äh, esimerkiksi tämä 90 prosentin äh, keräystavoite äh, muovijuom, muovista juompulloista. Mielestäni tämä on hyvä vaihtoehto, mutta on varmistettava, että että tämä erilliskeräys jätehuollossa on yhtenäinen termi ja kaikki ymmärtävät sen samalla tavalla. Meidän on luotava kehys, jolla voidaan tehokkaasti toimeenpanna tätä lainsäädäntöä ja suojata ympäristöämme. Kiitos. Kiitos. Sitten onko muita? Sitten edustaja Saudaskas komissiosta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensiksi Frederik Riisiä erinomaisesta mietintöön luonnoksesta. Tässä on tehty kovasti töitä. Tämä aloittaa keskustelun parlamentissa ja pysymme myös lainsäädännön aikataulussa. Tässä vaiheessa emme kommentoi yksityiskohtaisesti kaikkea, mutta muutamia alustavia huomioita – Olemme lukeneet kiinnostuksella mietintöä samoin muiden valiokuntien lausuntoja, aggregointipäiskiä ja pian muut valiokunnat tekevät omansa. Mä on myönteistä, että tavoitteet ovat niin kunnianhimoisia. muista työnne jätedirektiivin parissa. Monet teistä ovat puhuneet ennaltaehkäisen merkityksestä ja tämä direktiiviehdotus on erityisesti ennaltaehkäisevä. Esittelijä on kunnianhimoisempi kuin me jossakin suhteessa. Tämä koskee näitä takarajoja, koskee myöskin ju- juoma-astioiden että kertaa käytöiset asiat, merkinnät, tietoisuuden lisääminen, merkintävaatimukset ja tupakan filterit. Ne tulee ultraohuisiin muovikasseihin. Pyrimme samaan kuin pakkausjätön direktiivi jolla on jo erittäin kunnianhimoiset koulutuksen vähentämistavoitteet valkoisille, muovikasseille mukaan lukien ultraohuet kassit. Ne ovat osa sitä erityistä, koska ne ovat muovikasseja. Mutta jäsenvaltioilla on mahdollisuus poikkeuksia, jos ne saavuttavat tavoitteet muutenkin, mutta käytännössä tiedämme, että ultraohuet muovikassit ovat osa tavoitetta. Data osoittaa, että nämä vähentämistavoitteet ovat olleet erittäin tehokkaita. Sitä tämän sisällön tavoitteet eivät ole komission ehdotuksessa, koska kierrätyllä muovilla on samat kielteiset vaikutukset meriympäristölle kuin perinteisellä muovikaseilla. Mutta investointien lisäämisen kannalta kierrätyksen ja kierrättävän materiaalien käytön kannalta tämä olisi merkittävä signaali, mutta kierrätys on osa muovistrategiaa ja pyrimme tarttumaan tähän asiaan pakkaus- ja pakkasjätedirektiivissä. Me suhtaudumme pakkauksiin globaalisti to- toisin kuin kertakäyttömuovi toteuden tapauksessa. ja, ja erityisesti sidosryhmät ovat jättäneet syöskuuhun sen ennen kuin he ilmoittavat, kuinka paljon pystyvät kiertämään muita muovituotteita. Sen jälkeen mietimme, mitä muita toimia tarvitaan. Miten sitten tuolla kalastusvälineisiin ja kierrätystavoitteisiin. Vaikka komissio jakaa kunnianhimon, emme voi tätä puoltaa ennen kuin meillä on kunnon vaikutusarviointi ja kunnon dataa muoviongelmasta, mutta tämä voisi lisätä kannustamia, joilla pyritään uudelleen kierrättämään kalastusvälineiden kierrätystä. Tämä on materiaali, jolla on hyvät mahdollisuudet tulla kierrätetyksi. Mutta meidän täytyy tietää, kuinka paljon kalastusvälineitä palautetaan satama. Me tietääkö me, mitä tällaisia mahdollisuuksia on asettaa säädöksiä kalastusvälineiden kirjoituksesta. Jotkut kommentit muun muassa eh, siistimistoimien rahoittamismahdollisuuksien vähentäminen. Mitä jätteen siistimiseen tulee ja toteen vastuun lisäämiseksi komission ehdotuksessa pyritään siihen, että muutetaan paradigmaa merijätteen käsi. Me pyrimme muuttamaan paradigmaa merijätteen käsittelyssä ja, ja etenemme aikaisemman jätedirektiivin hengessä, jolla vaaditaan, että jäsenvaltiot korjaavat jätteet. Ne pitäisi korjata, koska koska tuottajat ovat pääongelma. Mutta jonkun verran suhteellisuutta tarvitaan. Sen sijaan, sen sijaan että mietitään kattava poikkeusta merien ja jokien puhdistamisen suhteen pyrimme tasapainoon. Ja sitten virvoitusjuomien pakkaukset, niin siinä vaaditaan erityistä lainsäädäntöä, koska muovipullot ja niiden korkit ovat saastuttavimpia aiheita, aineita ja poikkeuksellisesti tämmöinen tällä mielestä pahoiteltavaa. Voimme keskustella tästä, mutta näette pöydällä tuota pulloja, jossa siniset korkit, ne siniset korkit kuuluvat tämän direktiivin puitteisiin ne punaiset korkit taas oikeastaan poikkeuksia, mutta kuitenkin nämä tuotteet aiheuttavat samat haitat. We are aware of the industry concerns um, uh, that there aren't technological solutions. Olemme samaa mieltä teollisuuden suhteen, että teknologisia ratkaisuja tarvitaan verotusjuomien pakkauksien kierrättämiseksi. Haluamme antaa siis signaalin suunnittelumuutoksille. Lopuksi varhaisten keskustelujen pohjalta, että meillä on nyt sidosryhmien suhteen, jotkut määritelmät lisäisivät selkeyttä sen suhteen, mitkä tuotteet kuuluvat tähän. Esimerkiksi ruoan säilyttäminen, säilyttämisen käytettävät tuotteet, oliko tällainen kysymys? Komissio pyrkii selkeyttämään asioita, joita ei tulisi erilaisia tulkintojen tasolla. Tämä pätee myös vaihtoehtoisiin, kuten kertakäyttötuotteet, jotka on katettu polymäärillä ja jotka roskatessaan ympäristöä tahtaa samanlaista haittaa, mutta myönnämme, että tämä on harmaa alue. Selkeyttä ja suuntaviivoja tarvitaan. Ja ihan lopuksi. Herra Messmaker – Meillä ei ollut perusvuotta lukujen tarjoamiseksi. Kertokaa tästä samoa määrä ja käyttö lisääntyisi merkittävästi, jos mitään mitään. Vähentäminen sinällään pakottaa isävaltiota toimimaan. Katsotaan ensin, kuinka paljon vähennyksiä saadaan tällä direktiivillä ja sitten kun meillä on dataa, voimme miettiä teitä ihan, ihan lopuksi. Herra Batchille mikromuovista. Se on iso juttu, mutta ei osa tätä direktiiviä. Erityisesti renkaiden suhteen Niissä ei tietysti käytä mikromuovia. Se johtuu renkaiden kulumisesta. Ja olemme miettineet renkaiden merkintöjä. Mietimme tätä useampi kuukausi sitten ja siihen me pyrimme. Näin niin sanoin, niin kiittäisin Rauha Riisiä teitä puheenjohtaja tämän keskustelun organisoimisesta. Tässä on erittäin lupaava Mietintöluonnon seurata parlamentin työtuloksia. Tässä tarvitaan aika nopeita neuvotteluita. Thank you very much. Now, madam. Kiitos. Sitten esittelijä Riis. Olisin kiitollinen, jos voisitte pysyä lyhyessä puheenajassa hyvin lyhyesti, aivan totta. Niin kuin tässä komission edustaja sanoi, ei tässä voi kaikkeen vastata ehkä ihan koostetusti. En toista täällä se, mitä herra Florent sanoi, hänelle oli aivan totta, että tämä on mahdollisuus, uskomaton mahdollisuus, joka täytyy käyttää hyväksi innovaatioiden, työllisyyden suhteen. Täällä myös myönteisiä lukuja äh, mainittiin, äh, täällä mainittiin lastenlapset ja äh, ilmapallot, mutta kyllä niillä on vaihtoehtoja. Jotkut ehkä haluavat käyttää energiansa tähän, mutta kyllä niitä on niitä tik- munkinlaisia tikkuja äh, ilmapalloille kuin muovisia. Ähm, edustaja Auken, kuten hän sanoi, nämä erityisen kevyet muovipusset, olemme samaa mieltä siitä, vaaralliset aineet, Tämä on otettu johdantosan lausekkeeseen ja katsotaan, miten se saadaan työstettyä sinne hieno säädetyksi tekstiin. Sitten nämä lääketieteelliset poikkeukset. Palucci on ottanut tämän esiin ja siitä on, siihen on kiinnitetty huomiota komission ehdotuksessa. Demesmaker, te taisitte sanoa tämän, eh, että on eh, viittavalle puoli yö. Tämä on mahdollisuus, olemme hyvin tietoisia siitä, eikä joka kerta ole tällaisia eh, näkemyksiä, jotka ovat näin samansuuntaisia, jos annetaan mahdollisuus elämälle, niin elämä palaa näille roskatuillekin rannoille. Ja täälläkin se mahdollisuus pitää antaa. Sitten edustaja Dorfman ja myös Lavia eh, edellisellä kerralla siterasi näitä lukuja, eli Aasiasta ja, ja Afrikasta, kahdesta isosta joesta näitä valtavia jätemääriä tulee. Ei se tarkoita sitä, etteikö Euroopan pitäisi toimia torjuakseen ilmastonmuutosta, mutta aivan kuten Timmermans sanoi meille, Eurooppa on hyvin pieni vaikuttaja mm, tähän itse ongelmaan, mutta se on iso vaikuttaja, kun löydetään ratkaisuja tähän ongelmaan. Eli komission vastaus tähän on hyvin mielenkiintoinen. Meillä on sama näihin kuin teillä, kun puhumme näistä mikromuoveista, ei pelkästään äh, renkaista ja niiden kulumista, vaan myös esimerkiksi synteettiset tekstilit. 63 prosenttia äh, äh, valtamerien mikromuovista tulee tekstiileistä. Eli edelleenkin, kuten komissio muistutti, on katsottava, onko tämä direktiivi nyt jo oikea paikka mainita se vai joku muu. Mutta päätän puheenvuoron ihan juuri kohta puheenjohtaja. Tätä kaikkea hiedosäädetään yhdessä, enkä vielä ole puhunut kysymyksestä näistä määritelmistä. Ai niin, hiilihapotetut ö, juomat, tämäkin mainittiin täällä. Tämä ö, on ö, esimerkiksi ö, hiilidioksidituotteiden valmistajat. En tiedä, miten tässä toimia on vaikeaa sanoa, että on pakko ottaa tällainen korki käyttöön, joka jää siihen pulloon kiinni. Ehkä sen jälkeen meillä ei olekaan enää hiilihappoa juomissa, vaan ne ovat aivan kuplattomia juomia sitten. No mutta joka tapauksessa tässä asiassa pitää saada lisää tietoa. Ja mitä tulee komission lähestymistapaan kierrätyksen ja tämä määrä, esimerkiksi Norja ja Islanti Eh, ne molemmat saavat 85 prosenttia eh, näistä pyydyksistä mereltä takaisin ja että Euroopassa kierrätysaste olisi vain 15 prosenttia. Aika kamalaa. Mielestäni tämä on vähän liian matalalla tasolla. Kuitenkin nyt lopetan ihan oikeasti. Olen ollut 20 vuotta täällä. Olen ollut eh, paljossa mukana, mutta en koskaan ole nähnyt tällaista momentumia, tällaista mahdollisuutta, kun tähdet ovat oikeassa järjestyksessä. Kaikki ovat samaan mielisiä. Emme tarvitse kuin pienen sykäyksen eteenpäin, niin intensiivinen työ kyllä kantaa hedelmää ja varjo esittelijöiden kanssa seuraavassa Strasbourgin kokouksessa. Aloitamme kovan loppukirin ja varmasti saamme tämän asian pussiin ennen vaaleja. Kiitos. So, thank you very much. Uh... Kiitos edustaja Riis kommenteista. 4.9. on tarkistusten määräaika ja äänestys sitten 10.11. lokakuuta Strasbourgin istunnossa. Siirrymme sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Se on yhtä mielenkiintoinen hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille. Tässä on mietintöluonnoksen käsittely, yhteispäätösmenettely. Esittelijänä on Bas Eichhout. Thank you very much. Thank you very much. Kiitoksia. Ehkäpä on syytä nyt odotella tässä sen aikaa, kun ilmapallolobarit lähtevät salista. But I can recommend everyone to stay over because it's uh, this, this top... Kannattaa kuitenkin pysyä salissa, koska tämäkin aihe on tärkeä. Puhumme raskaista hyötyajoneuvoista. Ja tämä ensimmäinen kerta, kun hiilidioksidipäästön normeja ollaan Euroopassa asettamassa näille ajoneuvoille, eli tärkeä ehdotus on kyseessä tässäkin. Ehkäpä aluksi voitaisiin todeta, että jos katsotaan Pariisin sopimusta, johon me kaikki olemme sitoutuneet, ja sitä, mitä tämä tavoitteiden kannalta merkitsee. Ja parlamentti tämänkin on äh, vähäpäästöisessä liikennevisiossa on tunnustanut, on, että liikennealan täytyy päästä vuosisadan puolivälin mennessä lähelle nolla päästötasoa. Tällä hetkellä liikenneala on ainut suuri ala, joka kasvattaa päästöjään edelleen. Eli 25 prosenttia, eli niin neljäsosaa päästöistä tulee liikenteestä. Ja tässä mielessä tähän alaan tarvitaan selkeitä politiikkoja, toimia ja tiedämme, että liikenne ei kuulu myöskään ETS-järjestelmään. Se liittyy taakan jako asetukseen, jossa eri mailla on eri tavoitteita. Ja kaikkein kustannustehokkain keino ETS-järjestelmien tai alojen ulkopuolella on juuri liikenne. Ja se, että hiilidioksidipäästönormia asetetaan ajoneuvoille, tuon asian käsittelijä ei näytä olevan nyt salissa, mutta tämä koskee siis myös raskaita hyötyajoneuvoja ja meidän täytyy varmistaa se, että liikenne todella alana vähentää päästöjä. On asetettava oikea, oikeita kannustimia innovoinnille, jotta päästään nolla päästötasolle vuoteen 2050 mennessä. Nämä kuulostaa pitkältä aikaväliltä, mutta tiedämme, että innovaatioita tarvitaan nyt ja tarvitaan oikeita kannustimia nyt, jotta sitten vuonna 2050 tämä tavoite ei jää saavuttamatta. Me olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen. Se tuli toukokuun lopussa ja haluaisimme toimia tässä pikaisella aikataululla, jotta voidaan taata se, että tämä asia saataisiin pakettiin jopa Itävallan puheenjohtajakaudella. Tämä asettaa painetta tarkistuksille, mutta varjostelijat tietävät, että tässä on nyt käärittävä hihat. Olen melko varma siitä, että saamme tasapainoisen hyvän mietinnön, joka edistää innovointia, lisää tavoitetasoa ja tätä kautta sitten päästään pitkän aikavälin tavoitteisiin. Hiilidioksidipäästöt ja autot, kun niihin puututaan, niin liikennealalla varmasti päästään eteenpäin päästöjen vähentämiseksi, aivan kuten muillakin aloilla on tehty. Mitä sitten ehdotamme? Katsomme komission vaikutusten arviointia ensinnäkin. Vaikutusten arviointeja aina peräänkuulutetaan. No meistä tuntuu siltä, että joskus käy niin, että komissio ei itsekään katso omia vaikutusten arviointeja ja me sitten ehdotamme toimia, joissa voidaan toimia paremmin. Vaikutusten arvioinnissa sanotaan selkeästi, että olemassa olevilla teknologioilla alalla voidaan vähentää päästöjä 15-20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tämä on vaikutusten arvioinnissa mainittu. Komissio puhuu vuoden 2025 tavoitteesta 15 prosentin tasolla. Emme tätä oikein ymmärrä. Jos sanotaan, että 15-20 prosenttia voidaan saavuttaa, niin silloin täytyy pyrkiä 20 prosenttiin ja myöhemmässä vaiheessa vaikutusten arvioinnista komissio laskee selkeästi, että nettosäästöt yhteiskunnalle olisivat parhaita, jos päästäisiin 20 prosenttiin. Ja samoin innovoinnin kautta voidaan päästä tuohon. Korkeammat kustannukset koituisivat tuottajille, mutta lainsäätäjänä pitää katsoa nettohyötyjä, joita koko yhteiskunnalle koituu – ja jos tavoitteisiin voidaan päästä, silloin täytyy tulla asettaa oikeat tavoitteet. Ja siksi me tuemme sitä, että päästövähennys olisi 20 prosenttia vuonna 2025. Näiden laskelmien lisäksi tässä ei vielä puhuta päästöttömistä ajoneuvoista, vaikka tiedämme, että on joitakin rekkamaleja, jotka olisivat sähkökäyttöisiä, sähkömoottorikäyttöisiä vuonna 2023-2025. Eli tässä voitaisiin päästä jopa 20 prosentin yli. Ja näin voidaan sanoa, että oma ehdotukseni on varsin malli, maltillinen. Tähän olen tottunutkin vihreänä. Kun katsotaan sitten pidemmälle, on katsottava, mitä on tehtävä, jotta päästöt jäävät nollaan vuonna 2050. Mitä tarvitaan vuonna 2030 siihen olemme asettaneet 45 prosentin vähennystavoitteen. Tiedämme, että tarvitaan uuden tarkastelua ja tavoitteita voidaan vuonna 2030 osalta muuttaa, mutta meistä tästä pitäisi muuttaa vain ylöspäin, koska teknologian muutokset alalla ovat niin nopeita, että on erittäin todennäköistä, että parin vuoden kuluttua, kun katsomme tavoitteita, joista nyt puhumme, niin ajattelemme sitten, että miksi olimme näin maltillisia. Tässä siis päästötavoitteista. Varmasti niistä keskustellaan paljonkin, mutta on vielä pari muuta asiaa, joista haluaisin puhua. Eli miten voidaan edistää vähäpäästöisiä ja päästöttömiä ajoneuvoja? Minkälainen mandaatti pitäisi olla näiden osalta? SLEF, SLEF mandaatti. Ja sitten vaikutusten arviointi. Siitä vielä sanoisin, että kannustimet vähäpäästöisille ja päästöttömille ajoneuvoille. Tässä todetaan, että tietynlaiset tavoitteet voisivat johtaa siihen, että teollisuus investoisi leveihin ja leveihin. Näin komission vaikutusten arvioinnissa todetaan. Tämä pitää panna mieleen. Mutta tämä pitäisi koskea kaikkia sääntöjä aloja, koska tässä katsotaan tällä hetkellä vain neljää luokkaa SLEF-mandaatissa kuitenkin katettaisiin kaikki luokat, jotta voidaan taata se, että tätä viedään eteenpäin kaikkialla. Sitten bussit. Jos katsotaan komission ehdotusta, bussit ovat mukana, mutta ne ovat niin pitkälle kehittyneitä, että jos ne otettaisiin mukaan SLEV-mandaattiin, niin tavoitteisiin päästäisiin todennäköisesti jo pelkästään bussien avulla. Eli niille pitäisi ottaa omat tavoitteet. Ja komissio varmasti määrittelee nyt sitten oikealla tavalla kaupunkiliikenteen ja pitkän matkan bussit. Sitten vielä pari muuta asiaa, joista käytännön keskustelua ehdotamme ajan myötä tiettyä joustavuutta. Jos tuottajat eivät pääse 2025 tavoitteisiin, niin silloin niiden pitää päästä sitten tavoitteiden yli vuonna 2030, eli tiettyä joustavuutta ehdotuksessamme on. Viisi artiklan poistamme. Siinä komissio työstää tällaisia superbonuksia, Ajattelen, että se edistäisi vähäpäästöisiä päästöttömiä ajoneuvoja. Meistä tämä ei ole hyvä ehdotus, koska se vesittää tavoitteita ja siksi poistamme sen. Ja muuten sitten olemme aika lähellä toisiamme. Joskus vahvistamme ehdotuksia, kuten nyt seitsemän artiklassa, ja sitten viittaamme selkeästi avoimuuteen ja riippumattomuuteen testaamiseen, koska Olemme nähneet erilaisia skandaaleja ja niitä nähdään edelleen. Ja on hyvin tärkeää tietää, mitä mitataan. On tiedettävä, mitä tapahtuu. Ja testauksia on parannettava, jotta voidaan olla varmoja siitä, että se, mitä valmistajat raportoivat, on totuudenmukaista. Lopuksi vielä odotan, että komission ehdottamasta lisäpremiosta maksusta puhutaan. Joidenkin mukaan tämä on liioiteltua, mutta haluan tukea sitä, mitä komissio tekee. Heillä on hyvin määritelty metodologia, jota selitetään vaikutusten arvioinnissakin. Jos sitä lähdetään mukauttamaan, niin usein sitten voi käydä niin, että tuottajat vain maksavat tietyn maksun, eivätkä lähde kehittämään maksujen avulla innovointia innovoinnin avulla voidaan varmistaa se, että olemme tuotannossa etulinjassa. Eri maksujen pitäisi olla oikealla tavalla, tasolla, jotta ne edistäisivät innovointia oikealla tavalla. Eli jos mallia lähdetään muuttamaan, pelkäämme, että näin ei kävisi. Mutta eiköhän tähän joku kollega vielä pureudu. Odotan innolla keskustelua. Very much, Mr. Kiitos, herra Eichhout. Sitten varjoesittelijät. Ensin edustaja Fjellner. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitos Vaas johdannosta. Haluaisin, haluaisin sanoa, että aikataulu huolestuttaa minua. Se on erittäin tiukka lainsäädäntö, jota Ota, esittelemään ensimmäistä kertaa. Tätä olen ne tehty. Olen huolestunut, että aikataulu johtaa huonoon lainsäädäntöön, koska meillä täytyy olla aikaa myös kompromisseihin neuvoston kanssa. Haaste tässä, että haluan teille kahta asiaa. Ensinnäkin haluamme tarjota kannustimia sähköistämiselle. Me uskomme ja toivomme, että tämä olisi tulevaisuuteen ratkaisu. Samaan aikaan meidän täytyy lisätä kannusteita polttomoottoreiden tehokkuuden kasvamiseksi, sillä niitä tullaan käyttämään vielä jonkunkin aikaa. En minä suhtanut niin myönteisesti, että kaikki olisi sähköistettyä. Mielestäni tämä on osa mandaatia, mutta esimerkiksi näitä isoja sähköisiä trukkeja ei ole tulossa. Korma-autoja ei ole tulossa näkyvillä. On vähän ennennäköistä sanoa, että sähköajoneuvot olisivat aina ratkaisu tällä hetkellä. Tarvitaan myös infrastruktuuria viitata siihen, mutta, mutta en mä näe mitään infrastruktuuria tämän rakentamiseksi tällä hetkellä. Ja energiantuotannon täytyy olla ympäristöystävällistä. mä ehkä näe, että tällä hetkellä siinä käytetään ihan hyvin. Sen takia, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että kannusteita pitäisi olla, siksi menisi äh, eri suuntaan kuin vaas. Minä halusin näitä bonuksia, superkannustimia ja poistaa 3 prosentin kattoon. Täytyy muistaa, että ympäristöystävällisin tavoite voimakkaat vaatimukset, vaan se, että saadaan vaikutukset, tasapaino oikein. Aikaan ongelma on akuutti, mutta aikaan kortilla. Meidän täytyy tehdä kaikki nyt nykyhetken suhteen niin sitten odot, pyrkiä uusien ratkaisujen löytämiseen. Näissä komission tavoite vaikuttaa vaikealta tavoittaa, mutta se voi olla tavoitettavissa. Kysymys on siitä, miten arvioi vaikutusarvion. Ja kun luo vaikutusarvion, niin saa sen vaikutelman, että komissio sanoo, että 15 prosentin vähentäminen 25 mennessä on mahdollista nykyteknologiaa. Sitten täytyy vähän laskelmoida, että miksi se mahdollista ja sitä tehdä. Sanovat, että esimerkiksi öljyllä saadaan 4 prosenttia, pyörät saada, renkaista saadaan tehokkuusparannuksia. Mutta uskon tämän kun näen. Haluaisin nähdä komission laskelmat, uskoakseni. Mä tapaan renkaanvalmistajia, että komissio ehdotukset ovat tuplan siitä, mitä valmistajat pitävät teoreettisesti mahdollisena. Joten nähtäväksi jää, joko te olette väärässä että tämä on liian tiukkaa tai olette liian, liian tuo... vuodessa sitä menee tämä päivä teen, niin jossa menen öljyjä. Ja... No, no Missä 20-25 prosenttia on tavoitteena aika tiukkaa. No bussit ja kuorma-autot, meillä on 2025 vuonna 2025, niitä suunnitellaan tällä hetkellä. Ei mitään uutta moottoria valmistelua vuodeksi 2025 tulos tiedetään suunnilleen. Viitevalmistajien käyttöä tiedetään. Mercedes ja Skanden, Scania saavuttavat tämän Mannia, DAF ja muu. Muut maksavat veroja. Pari ehkä jo menee konkurssiin. Mutta me tiedämme tämän 2025 tavoitteista, koska se on niin pieni. Siksi on tärkeää saada teknisesti toteuttavat tavoitteet oikein. 2030 tavoitteet on, niistä on helpompi uskoa, että ne on helpompi uskoa, mutta sekin on yksityiskohdista kiinni ja mainitsen muutaman. On tärkeää, että kokeilemme käytämme CO2 per hiilidioksidi tonnia per kilometri jos tehdään semmoinen pienempiä tai tehtävämpiä ajoneuvoja. Artiklassa 5 ei käyttää hiilidioksiditonnia per kilometri. On myös tällainen löydä alaryhmä sen kapasiteetin ajoneuvoille. Mutta tiedän, että pitkät kuormaat ovat tehokkaampia. Poikkeukset nykytuotteille ovat tärkeitä, jotta nämä maatalolla roikkuvat hedelmät saadaan poimia. Vektori. Vektorit eivät heijasta todellisuutta, se ei ole mikään testisykleellistä. Vektor on komission ohjelma. Mutta siksi on vähän hankalaa moittia yritystä, jos heidän tuloksensa – poikkeavat vektor ohjelman tuloksista. Koska se ei sano mitään todellisuudesta. Jos eroja on, ja vektoria pitäisi päivittää ja sen päivittäminen niin voisi olla luultavasti tärkeää Luotottaminen pankit ovat uuden teknologian käyttöönoton kannalta erittäin tärkeitä. Komissio on tehnyt tästä erittäin monimutkaista. Jos ostaa kuorma-auton, niin miten sinä sanoisit, että sitä voisi ottaa käyttöön missä vaiheessa? Se, e, että bonukset olisivat 0,25. Se merkitsee, että ihmiset taktikoivat. Voisi saada rahaa lapsilisää. Ja mitä enemmän lapsia ää, äh, saa lyhyessä ajassa, sitä enemmän lapsilisää saa. Ja sitä esimerkiksi me olemme kalenterin kanssa ja saman voi tehdä kuorma-autoilla. toinen vaihtoehto olisi, että meillä on selkeä lineaarinen viiva ja sitten ne saavuttaa tavoitteensa vasta, niin hyvä. Meillä on pitkä keskustelu vaihtoehtoisista polttoaineista. Käyttäkää, käyttäkää yli jätettä mitä tahansa, mutta meidän täytyy miettimään, mitä pakopolttoista tulee. meidän täytyy nyt ajatella biopolttoainetta, kaasua. ottaa kollegoita, joilla on ongelmia biopolttoon suhteen, mutta me olemme päättäneet direktiivissä, mikä on hyvä tai ei. Meidän täytyy ottaa direktiivimme huomioon. Tämä täytyy saada hoidettua kuntoon, mutta tämä ei toimi. Tapamme eurooppalaiset tuottajat. taisi se, että ihmiset eivät ostaisi uusia kuorma-autoja, vaan sieltä vanhoja ja ympäristö sinne häviää. Mr. Zoffoli. Kiitos. Sitten edustaja Zoffoli. Grazie, <clears throat> presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tehdystä työstä. Nyt vihdoinkin, kun vuosia on tästä keskusteltu ja tätä on lykätty ja sen jälkeen kun toukokuussa hyväksyttiin asetus, joka koskee hiilidioksidi kaasupäästöjen päästöjä siis hyöty, uusissa hyötyajoneuvoissa. Nyt olemme siis lyömässä lukkoon näitä päästörajoja. Nämä ovat merkittävä osa kaikista päästöistä, jopa 10 prosenttia vuonna 2030 tällä hetkellä 6 prosenttia. Tässä on odotettava Pariisin sopimusta ja on taattava se, että yli puoli miljoonaa pk-yritystä Euroopassa voi säästää merkittävällä tavalla polttoainetta. Polttoaineet ovat toimintakustannuksista neljännes. On erittäin tärkeää hyväksyä nopeasti asetusehdotus, joten on hyvä, että käytetään nopeutettua menettelyä, jotta aloitetaan toiminta. Nyt olemme lähtöruudussa. Ja tiedostamme sen, että tällä matkalla vuonna 2022, kuten 13 artiklassa todetaan, tätä kaikkea tarkistetaan ja uudelleen tarkastellaan. Komission ehdotus on kaiken kaikkiaan järkevä ja tasapainoinen, varsin hyvä. Tässä viitataan kahteen askeleeseen. Ensimmäinen niistä vuonna 2025, joka asettaa sitovan tavoitteen, ja sitten vuoden 2030 tavoitteen, jota voidaan tarkastella uudelleen. Me jätämme tarkistuksia, jotta, jos mahdollista, tästä ehdotuksesta voidaan tavoitteiden osalta tehdä kunnianhimoisempi, 20 prosenttia vuonna 2025 ja 25 prosenttia vuonna 30. Ja sitten on katsottava ammattiajoneuvojen määritelmää, sähkökäyttöisiä kaupunkibusseja koskevia tarkistuksia myös ja samoin haluamme tehostaa vuoden 2022 jälkeisiä toimia – Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja on katsottava myös tätä superbonusjärjestelmää, mutta toistan vielä, että tällä hetkellä kaikkein tärkeintä on se, että asetus saadaan. Nyt ei enää saa lykätä päätöksen tekoa ja siksi on löydettävä mm, yhtäläisyyksiä, jotta tavoitteeseen voidaan päästä. Ja toistan vielä, että komission ehdotus on tasapainoinen. Meidän täytyy olla johtoasemassa teollisuudessa verrattuna Kiinan ja Yhdysvaltoihin. He ovat jo lyöneet lukkoon päästörajoitteita, rajoituksia. Ja toimimalla tällä alalla voidaan saada aikaan hyvää ja uutta työllisyyttä Euroopassa. Thank you very much, Mr. Matthews. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Matthews. Kiitos puheenjohtaja. Yksi kuoleman synti poliitikoilla on hybris. Me saamme valtaa, voitamme vaaleja, viemme läpi tekstejä ja odotamme, että maailma muuttuu tahtomme mukaan, mutta reaalimaailma ei toimi näin. Voimme istua täällä ja sanoa, että tuemme 45, 15, 30 prosentin tavoitteita. Hyvä niin, mutta ei se välttämättä tapahdu. Se tapahtuu vain, jos teknologia on siellä, jos se on saatavilla. Ja se voi tapahtua vain, jos tavoite on saavutettavissa. Jos tavoite ei ole saavutettavissa, niin sitä ei saavuteta riippumatta siitä, kuinka paljon me sitä haluamme ja kuinka hienoja retorisia puheita täällä pidämme. Näin ei vaan tapahdu maailmassa, olen samaa mieltä ruotsalaisen kollegan kanssa pitkälti tästä aiheesta, enkä aio toistaa kaikkea hänen sanomaansa, mutta on tärkeää myös huomata, että kun yritämme tarkentaa sitä, miten yksilöt tai teollisuus pitäisi, mitä niiden pitäisi toteuttaa näitä tavoitteita. Se on kuin pään pistämistä puskaan. Aika ajan mittaan poliitikot ovat valinneet tiettyjä teknologioita tukeneet tiettyjä yrityksiä huomatakseen, että ne eivät toimi. Me emme voi katsoa tulevaisuuteen ja tietää, mikä on 20 vuoden päästä se teknologia, jota käytetään. Siksi sitovien tavoitteiden asettaminen on järjetöntä, koska mm, on mahdollista, että tuotetaan enemmän tai voi olla, että tavoite ei ole saavutettavissa. Ja sitten se, että asetetaan liian korkeita tavoitteita, niin kuin esittelijä sanoi, on, että yritykset päättävät mieluummin maksaa sakkoja kuin innovoida. Ja se on aika taakka Euroopan teollisuudelle. Ja tällä tavalla eurooppalaiset mm, yritykset ähm, joutuisivat lopettamaan tuotantonsa. Euroopan työläiset menettävät, työntekijät menettävät työpaikkansa, emmekä voita mitään, koska ympäristöhyöty, jonka olisimme halunneet saavuttaa, niin sitäkään ei saavuteta. Äh, ESER-ryhmä haluaa että vähennetään hiilidioksidipäästöjä, mutta haluamme tehdä yhteistyötä kuluttajien ja teollisuuden kanssa, jotta voidaan saavuttaa se, mikä saavutettavissa on, eikä asettaa hyvältä kuulostavia eh, otsikoihin pääseviä tavoitteita, eh, palkintoja voittavia tavoitteita, mutta joita ei saavuteta, koska eh, eivätkä ne sitten auta ketään. Me haluamme tarkasti katsoa sitä, miten tämä ehdotus etenee, kun se menee koneiston läpi. Minulla on paljon jo näitä huolenaiheita, joita täällä on esitetty liian tiukasta aikataulusta. Muun muassa se on iso asia, jota on tutkittava läheisesti, ei vaan ähm, niin, että juostaan se pikaisesti läpi haluamme nähdä lopputuloksen, olemme samalla kunnianhimotasolla, mutta olemme skeptisiä sen suhteen, miten nämä askeleet otetaan, jotta tavoitteet saavutetaan. Kiitos. Minä joudun nyt lähtemään. Pahoittelen, en halua käyttäytyä epäkunnioittavasti, mutta minun piti olla puoli tuntia sitten jo toisessa kokouksessa. Se on ihan ok, herra Matthews. Sitten edustaja Rees. I am Nils Kiitos. Nyt minulla on Nils Torvasin hattu päässä. luen hänen kommenttinsa. Ensin luki kiittää herra Eckhartia. Pentalonissa pyritään puhtaiseen kuolitukseen ja kehikko on kunnianhimoinen. Tämä on todella kiinnostavaa työtä, koska tämä on ensimmäinen laatuaan, mutta asiat etävät nopeasti nolla ja matala päästäisen kuormatekoulutuksen kautta. vuosina saamme sähköisiä kuorma-autoja merkittävältä eurooppalaisilta tuotteilta. Mutta meidän täytyy ajatella päivän taisteluita ja täytyy ymmärtää, että emme voi puhua pitkälle keskivälin päästö vähennyksistä koko ajan, koska keskipitkä aikaväli on nyt ja meillä pitää alkaa rakentaa vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Tämän sanottua niin on tärkeää meidän on tärkeää saada asioita oikein heti. Meillä täytyy olla lainsäädäntö, joka ei, ei salli poikkeamia tai kaksikertaista kirjanpitoa. Kannusteiden tarjoaminen nolla ja vähän päästäisiin laajenevalle ja tässä lisää kunnianhimoa komissiaehdotukseen. Ja kannustajärjestelmä on jälleen parempi kuin kiintiöjärjestelmä, mutta täytyy miettiä. Selvää on, että kannustimia tarvitaan no, nolla tai vähän päästöisiin raskasaineuvoihin pääsemiseksi. Mutta täytyy myöskin välttää tämä kannan vai munan keskustelu infrastruktuurista ja nolla vähäpäästöisistä ajoneuvoista. Ja, ja niin halusikin kysyä, 2030 perustavoitteen asettamisesta, onko vaarana, että sitä keinotekoisesti kasvatettaisiin? Danke, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Olemme nähneet erilaisia globaaleja katastrofeja Euroopassa ja ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on todellista, vaikka Atlantin toisella puolella ja tässäkin talossa on ihmisiä, jotka tämän kiistävät. Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on totta ja meidän tulisi toimia mahdollisimman nopeasti, jotta vältyttäisiin pahemmalta ja aika on kulmassa loppuun. Auton valmistajat Euroopassa eivät selvästikään ota lainkaan huomioon ilmaston lämpenemistä ajattelussaan, vaan eivätkä myöskään ota tämän seurauksia ihmisille huomioon. Ilmaston lämpenemisen uhreja tulee olemaan jossakin vaiheessa enemmän kuin sotien uhreja. Ja tämä kaikki on sivutettu ilmaston lämpeneminen tulee vaikuttamaan katastrofaalisesti biologisen monimuotoisuuteen planeetallamme. Kaikki tämä on sivutettu, koska konsernin voitot ja osakkeenomistajien tyytyväisyys on tärkeämpää kuin se, että todella lähdetään rahoittamaan ja kehittämään uusia moottorimalleja. on maita kuten Kiina ja Japani, jotka ovat eturintamassa hybridi- ja sähköautojen osalta, kun taas täällä on kärrydytty valheiden verkkoon ja tästä on haittaa ihmisille. Nyt se on yksinkertainen ratkaisu. Jos haluamme kestävät olosuhteet tuleville, tai haluammeko kestävät olosuhteet tuleville sukupolville vai, vai emme? Sitä meidän on kysyttävä. Olemme sopineet Pariisin sopimuksesta, mutta mielestäni tähän asti ei ole vielä tehty tarpeeksi, jotta pidettäisiin kiinni Pariisin ilmasto tavoitteista. Nyt on ryhdyttävä toimiin, on lähdettävä dramaattisesti vähentämään hiilidioksidipäästöjä, on katsottava energiatuotantoa ja maataloutta ja monia muita aloja, ja esimerkiksi rekkoja. Kun katsotaan 15-20 prosentin päästöjen vähennystä vuoteen 2020, tai 25 prosenttia vuoteen 2030. Tämä on välttämätöntä on myös laadittava ja luotava kattava latausinfrastruktuuri. Tämä tuo työpaikkoja mukanaan, e, mutta työpaikat siirtyvät uudelle alalle. Ja jos emme toimi, meillä tulee olemaan suuri hinta maksettavana. Tähän meillä ei ole varaa autoalalla on todella nyt ryhdyttävä sanoista tekoihin ja on lähdettävä vähentämään hiilidioksidipäästöjä myös uusissa hyötyajoneuvoissa. Ympäristö ja ilmasto on asetettava voittojen edelle. Käytämmekö nyt todella tämän mahdollisuuden? Minä ja poliittinen ryhmäni todella tuemme esittelijän kunnianhimoista lähestymistapaa ja häntä voi vain onnitella. Kiitos. Okay, thank you very much, madam. Kiitokset. Sitten Rova Evi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin käytän tästä aiheesta puheenvuoron. On hienoa päästä vihdoin keskustelemaan kollegoiden kanssa. Vihdoinkin Euroopan unioni lähtee määrittelemään kevyiden hyötyajoneuvojen päästöjä. Ja tässä nyt halutaan vihdoin kuroa umpeen kuilua, joka meillä on muihin maailman osiin, kuten Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Kiinaan verrattuna, jossa on jo lähdetty sääntelyyn. Uskoakseni olemme nyt myönteisessä tilanteessa. Meidän pitäisi pystyä tekemään asetuksen osalta, sertifioinnin osalta ja vektosimulointivälineen ja muiden asioiden osalta rakentavaa työtä. Tämä liittyy esimerkiksi myös tiedon keräämiseen ja valvomiseen. Tähän liittyvä paketti on hyötyäinen osalta hyväksytty toukokuussa. Hiilidioksidipäästöt bussien osalta ovat jääneet tähän asti sääntelyn ulkopuolelle. Ja tämä aiheuttaa meille yhteislainsäätäjänä ongelmia. Meidän pitäisi pystyä ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään. Ja kuten kollegat ovat sanoneet, liikenteessä vuoden 2010-2030 välillä päästöt vain kasvavat, koska liikenne vain lisääntyy. Haluaisin korostaa myös sitä, että liikenteen alan toimijat eivät pysty hyötymään mittakaava talouden eduista, joita päästöjen kautta voidaan saada, jos ne toimii oikealla tavalla. Minusta on välttämätöntä valita sellaiset päästötavoitteet, joiden kautta voidaan saada aikaan suurimmat nettopäästöt – ja polttoainetehokkuustavoitteet vuoteen 2030 mennessä. On edistettävä sähköajoneuvoja ja niiden käyttöä. Ja monet kollegat sanoivat tai puhuivat tästä, mutta on kuitenkin varsin absurdia, kun ajatellaan, että on olemassa teknologiaa, joiden tehokkuutta voidaan lisätä jopa 18 prosenttia ja näin liikenteen harjoittajat voivat säästää valtavia summia vuosittain, mutta näitä teknologioita käytetään hyvin marginaalisesti, koska tällaisia sitovia päästötavoitteita ei ole. Tuottajat tarjoavat näitä vain marginaalisesti ja niiden kustannukset ovat varsin korkeita. Tätä emme voi hyväksyä ja tähän ongelmaan on puututtava niin, että asetetaan kunnianhimoisia vähennystavoitteita. Logistiikka yrityksissä ja muualla – on puhuttu 24 prosentin vähennystavoitteesta vuoden 2025 osalta. Raskaiden hyötyajoneuvojen SLEV ajoneuvojen myyntitavoitteen pitäisi vuonna 2025 olla vähintään 10 prosenttia ja se pitäisi yhdistää päästö tavoitteiden vähettämiseen, jonka sen pitäisi olla ainakin 25 prosenttia. Nyt on hetki hyväksyä se, että sähköautoja voidaan käyttää myös hyötyajoneuvoissa. Tätä eivät peräänkuuluta vain alan toimijat, vaan monet eurooppalaiset kaupungit pyrkivät pääsemään eroon dieselteknologiasta, koska tämä aiheuttaa meille kaikille tutut ilmaston saastumisongelmat, jotka eivät ole mitenkään vähäpätöisiä. Eichhautin ehdotukset menevät pitkälti oikeaan suuntaan. Meistä esittelijä tekee hyviä ehdotuksia sen suhteen, että päästötavoitteita korotettaisiin selkeästi esimerkiksi vuonna 2030 jälkeiselle ajalle. Täytyy myös varmistaa oikeanlainen siirtyminen päästöttömiin ajoneuvoihin – ja SLEV ja lev ajoneuvon osalta on asetettava tuottajille sitovat tavoitteet myyntiosuuksista. Ja olisi hyvä palkita sellaisia tuottajia, jotka toimivat ensimmäisenä. Mekin jätämme tarkistuksia ja haluan kiittää tehdystä työstä, jota toivottavasti viedään parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin. Paljon kiitoksia. Tässä oli varjoesittelijät. Sitten edustaja Ajuuso. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää ja onnitella häntä tehdystä työstä. Komission ehdotus on uskoakseni tasapainoinen ja realistinen. Aivan kuten Eichhout sanoi, parlamentin on oltava kunnianhimoisempi. On totta, että teknisesti voidaan mennä pidemmälle, mutta aivan kuten Fjellnerkin sanoi, tästä sitten kuluttajat joutuvat maksamaan viulut. Tuottajien kustannukset, joka on ongelma, usein tai aina siirtyvät kuluttajan harteille joten on oltava kunnianhimoisia, mutta meidän täytyy ottaa kokonaistilanne huomioon. Olen myös yhtä mieltä joustavuusehdotuksesta, siitä, että käytetään te- teknologian neutraalisuutta, sekin on tärkeää. Ja sähköautoista sitten, ne ovat äärimmäisen hienoja. Ne eivät tuota päästöjä, ne liikkuvat pyörillä ja on katsottava, tai ne käyttävät akkuja, mutta akkujen tuotanto on kuitenkin sekin ongelmallista. Ne eivät aina toimi samalla tavoin. Ensin akut kestävät hyvin ja myöhemmin sitten paljon vähemmän. Eli on katsottava akkujen kierrätystä ja muut, muita kysymyksiä. Kaikki tämä täytyy ottaa huomioon. Ja koko tilannetta on analysoitava Muuten tässä voi käydä niin kuin dieselin ja bensiinin kanssa. Dieselin panostettiin aikanaan ja sitten huomattiin, että siitä tulee tyyppipäästöjä ja nyt siitä ollaan hankkiutumassa eroon. Eli on oltava realistisia. Autoteollisuus Euroopassa on erittäin tärkeä ala. Kiitos. Thank you very much, Ayuso. Kiitos, edustaja Ayuso. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä aiheesta vielä? Jos näin ei ole, niin sitten herra Demetsker, olkaa hyvä. Much. Paljon kiitoksia, että kutsutte komission tänne ja paljon kiitoksia myös esittelijälle ehdotuksesta ja kaikille erittäin kiinnostavasta keskustelusta. Itsemäinen asia, joka siitä oppii. Me menemme samaan suuntaan. Me haluamme vähentää hiilidioksidipäästöjä. Tiedämme, että jos mitään emme tee, päästöt kasvavat. Rava Ajosa mainitsi kuluttajat äsken. Meidän pitäisi hyötyä niistä merkittävistä polttoainepäästöistä, joita tulee raskaiden ajoneuvojen tavoitteiden asettamisesta. Me haluamme, että eurooppalaiset tuottajat pysyvät kehityksen kärjessä. He ovat tällä hetkellä innovoivia ja haluamme, että he pysyvät siellä ja haluamme nostaa vähän rimaa, jotta kilpailua säilyisi. Useat puheet mainitsivat, että se on uhattuna. Totta on, että ensimmäistä kertaa me käsittelemme raskauden ajoneuvojen päästöjä ja siksi lähestymme askelittain Me haluamme hyvin varhain vuonna 2022 uudelleen arvioon, koska datan suhteen meillä ei ole perusvuotta. Meillä on vuonna 2019 dataa sitten, jota tulemme saamaan äskeistään hyväksytyn seurantaehdotuksen myötä. Me tarvitsemme dataa parin vuoden ajalta, jotta tietäisimme, mikä on tilanne. Tämä vastasi myös herra Torvaldsin kysymykseen. Voivatko valmistajat vähän pelailla vuoden 2012 datalla? Ei ole täyttä varmuutta siitä, mitä nerokkaat insinöörit voivat tehdä, joten meidän täytyy tarkastella tätä hyvin tarkkaan. Se voi olla monia. Rava Ferner mainitsi, Ferner mainitsi, että pitäisi ehkä, Fjellner mainitsi, että ehkä pitää miettiä vektoa, sen uusi työväline, jota ollaan kenttäkokeissa käyttämään lähivuosina. Ja tota on, että vektoa pitää päivittää – koska uutta teknologiaa kehitetään. Ja tällä hetkellä voimme kattaa tietyn alueen raskata ajoneuvoja. Tällä hetkellä katsomme vain sellaista ajoneuvoja, joilla ajatut matkat ovat pitkiä, jotka ovat erittäin tärkeä hiilidioksidipäästöille. Ja tärkeitä myös mahdollisille polttoainepäästöille. Mitä tulee ehdotettuihin tavoitteisiin, komissio vaikutusarvion pohjalta ja olen lukenut sen monta kertaa ennen kuin se julkaistiin. No, sen tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Tämä 15-20 prosenttia haluan selittää sen. 20 prosenttia saavutetaan, jos kaikki onnistuu yhtä aikaa. Jos kaikki palikat ovat paikallaan olemassa olevan teknologian puitteissa – on joitakin tuottajia, joilla on yhdenlaista teknologiaa, toisella toisenlaista, mutta emme ole varmoja, pystyvätkö kaikki käyttämään kaikkia teknologiaa yhtä aikaa. 15 prosenttia on kunnianhimoista. Herra Matthewsille sanoisin, hän ei ole enää paikalla, vaan pitää olla saavutettavaa. ehdotuksen me ollaan tietyn ajoneuvoja käsitelleet sellaisia, joita ollaan sähköistämistä. Tämä johtuu datan puutteista. Meillä oli lähes mahdotonta tehdä vaikutusarviointia, mutta haluamme käsitellä noita ajoneuvokategorioita vuonna 2022. No, pienemmät kuorma bussit ja pitkän matkan linja-autot. Meidän täytyy miettiä, mitä teknologiaa seuraavina vuosina käytössä. Jotkut ovat todenneet, että bussien suhteen kehitys etenee nopeasti. Ja tämä varmasti heijastuu sitten 22 vaikutusarvioinnissa. Siksi meillä on insentiivejä nolla ja sen päässä ajoneuvoille. Ja sitten meillä on näitä superbonuksia, koska tilanne ei ole selkeä ja voisimme 22 uudelleen arvioida tilannetta, jos meillä on lisäinformaatiota. Jos muistatte, meillä on autojen toimia otettiin käyttöön silloinkin meillä on näitä bonuksia. Ja se auttaa meitä siirtämään, siirtymään uusiin teknologioihin. Kustannustehokkaan käyttöönoton suhteen sanoisin, että me tarvitsemme jonkun verran joustavuutta. Tämä kuormaa tänne bussien teknologiasta, jossa kehityssyklit ovat pitempiä kuin autojen. ja Joten tämä lainaaminen ja muu oli erittäin tärkeää. Ja sanktioiden asettamisen suhteen me ajattelemme, että sanktiot ovat riittävän isot sen varmistamiseksi, että valmistajat mieluummin ottavat tuota teknologiaa käyttöön, eivätkä vaan maksa tätä sakkoa. Äskeisessä tiedonnossa asialta huomasin, että ne ovat, he ovat aika huolissaan ehdotetuista sakoista. Perusteknologiasaari Fjellner. Tutkimuksessa tässä teknologiaa tarkastellaan. Sitten tullaan julkaisemaan. Tarkastellaan sitä seuraa. Se pitäisi tulla ulos lähiviikkoina, mutta päivää ei voi luvata. Täytyy miettiä, mitä vaikutusarvioinnin suhteen tästä tämän mukaan. Meistä tutkimus on erittäin perinpohjainen. Se pyrkii realistisesti käsittelemään sitä, mitä käytännössä tehdään. Ja tämä on polttoaine kysymys komission näkökulmasta. Toisin kuin autojen suhteen, täytyy ajatella raskaita ajoneuvoja vähän tarkemmin. Sähköistäminen voi tulla pienemmissä raskaissa ajoneuvoissa ja busseissa enemmän käyttää, mutta pitkän matkan raadissa käytettäviin ajoneuvoihin, niin siinä täytyy ajatella asioita uudelleen. Meillä on polttoaineita, joilla me vähentää raskaita ajoneuvojen hiilipäästöjä ja meillä on tavoitteita tästä varten uusiutuvan energiadirektiivin suhteen. Olemme miettineet, pitäisikö ottaa tämä huomioon raskaiden ajoneuvojen ehdotuksen hyötyjen arvioimisessa. Ja tulemme saman jo johtopäätöksen kohteen suhteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen hyötyjä pidä laskea kaksinkertaisesti sen enempää uudistuvan energian kuin autolainsäädännön kuin raskataan neuvojen suhteen. Vastuu valmistajalla. Valmistaja tiedä, mitä kuskitankkiin laittaa, onko se biodieseliä vai biokaasua. Joten pidämme kiinni perinteistä kaavasta autoehdotuksessa. Kiitos. Puhun vähän pitkä tänään, mutta tein sen esitellekseni ehdotusta ja uskon, että siitä on teille hyötyä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Sitten Eichhout. Kiitoksia. Kiitos ensinnäkin kaikille varjoesittelijöille ja muille mepeille hyödyllisistä kommenteista ja samoin komissiolle tästä selvennyksestä ja siitä, että lupasitte tarjota vielä lisää tietoa. Jos ymmärsin Kristofferia oikein, niin jos hoiteluaineiden osalta tämä voi onnistua, niin se voi onnistua myös tässä asiassa. Joku tässä rikastuu. No, tämä lupaus kirjataan nyt tänne pöytäkirjaan. No kaiken kaikkiaan suuri keskustelu käydään siitä, mistä Christopher puhui, eli yhtäältä sähköistäminen, uusi teknologia, jota on tietyn tason asti kan, edistettävä kannustimin, samoin nykyisiä polttomoottoreita edelleen käytetään ja niiden välinen tasapaino on saatava kuntoon. Tästä varmasti olemme yhtä mieltä. Jos katsotaan sitten vaikutusten arviointia 15-20 prosenttia, niin tässä halutaan parantaa sekä olemassa olevia teknologioita että nykyisiä polttomoottoreita, mutta on myös muita teknologioita, joita on valmisteltava, jotta vuoden 2025 jälkeen sitten päästöt lähtevät jyrkkään laskuun. Täällä joku sanoi, että haluttaisiin entistä korkeampia superbonuksia ja Niels, kutsun sinua Nielsiksi, hän puhui tästä kaksinkertaisesta vaikutuksesta, eli tätä pitää katsoa. Mutta me asetamme kaikille luokille varsin maltilliset tavoitteet. Tämä on varmasti parempi tapa toimia. Kannustimet ovat vaikutusten arvioinnin mukaan tehokkaita ja jotkut sanovat, että politiikan tekijät tekevät päätöksiä teknologiasta. No vielä toteaisin, että tässä puhutaan mandaatista päästöttömille ja matalapäästöisille ajoneuvoille. Missään ei sanota, että kyseessä olisi vain sähköteknologia. Ja tämän lisäksi, jos sanotaan, että halutaan olla teknologia neutraaleja, emme lähtisi sääntelemään, mutta käytettäisiin superbonuksia, niin tehtäisiin sama asia, mutta eri keinoin. Eli matalapäästöisten, nollapäästöisten ajoneuvojen osalta tarvitaan tiettyjä toimia, samalla kun parannetaan polttomoottoreita. Eli molempia tarvitaan ja on keskusteltava siitä, miten molemmat hoidetaan oikealla tavalla. Jos olemme yhtä mieltä siitä, että kummassakin on mentävä eteenpäin ja näin kuulin, niin silloin emme voi myös, myöskään valittaa siitä, että yritämme tehdä näitä molemmia, molempia asioita. Niin viittasin myös vuoden 2019 perusarvon. Me pyrimme lieventämään tiettyjä vaaroja. Sitten Kristoffi viittasi lyhyen ja pitkän aikavälin toimien joustavuuteen. Jos vuoden 2025 tavoitteisiin ei päästä, voidaan käyttää joustavuutta, mutta silloin on tietysti sitten ponnisteltava enemmän saavuttaakseen vuoden 30 tavoitteet. Vuosi 2025 on lähellä. Ja Arthur pari kertaa sanoi, että haluaisimme tämän mukaan uudelleen tarkastukseen vuonna 2022. Tämä liittyy tietysti myös bussien sähköistämiseen. Emme voi odottaa vuoteen 2022. Tiedämme, että tässä voidaan toimia nopeammin. Odotamme uudelta komissiolta, tai se, että odottaisimme vuoteen 2022, että uusi komissio tekisi uuden vaikutusten arvioinnin, on ajan hukkaa eikä mitenkään hyödyllistä. Ja siksi olenkin ehdottanut sitä, mitä olen. Vuonna 2022 uudelleen tarkastelu on tekstissä, jotta voidaan puuttua asioihin, jotka eivät ole toimineet oikein. Mutta emme voi jäädä odottelemaan vuotta 2022, koska muuten hukkaamme kalvisarvoista aikaa. Ja aikaa ei meillä ole monestakaan näkökulmasta, esimerkiksi innovoinnin näkökulmasta. Kun me tästä keskustelemme, niin monilla maailman alueilla on jo tavoitteensa kevyille hyötyajoneuvoille. Me olemme jääneet todella jälkijunaan, olemme lähestulkoon viimeinen maan osa tässä. Ja me emme todellakaan halua jäädä jälkijunaan innovoinnissa. Kiitos. Kiitokset. Päätämme keskustelun aiheesta. Tarkistusten jättämistä. Aika on 4.9. niin kuin Fielinen sanoi, liian tiikka aikataulu, mutta meitä syytetään nyt jo siitä, että keskustelemme samasta aiheesta, niin 4.9. on tarkistusten jättöaika ja sitten 18.10. äänestetään valiokunnassa. Seuraavaksi siirrymme sitten kohtaan kahdeksan esityslistalla Euroopan aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Tässä meillä on lausuntoluonnos esittelijänä Arva Konechna. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan puhua hyvin lyhyesti. Kuten tiedätte, toinen toukokuuta 2008 on hyväksytty uusi rahoitus kehys, joka menee aina vuoteen 2027. Ja se kattaa kohesiorahaston ja aluekehitysrahaston. Komissio yksinkertaistaa hyvin monimutkaista rahastomenettelyä ja laajentaa toimenpiteitä, jotka koskevat ympäristötoimenpiteitä, erityisesti ilmastoon liittyen. On hienoa, että meillä on isompia investointeja matalahiilisiin innovaatioihin, kiertotalouteen, älykkäisiin energiajärjestelmiin sekä energian varastointiin älykkäästi sekä vesien suojeluun ja saastumisen torjumiseen. Minä en ole muuttanut merkittävästi tätä ehdotusta, olen pyrkinyt vain korostamaan tiettyjä prioriteetteja ympäristövaliokunnan näkökulmasta. Me tarvitsemme lisää investointia infrastruktuurien uudistamiseen jäsenvaltioissa, jotta saada, saavutetaan kaikki tavoitteet ympäristön suhteen, kuljetuksissa, jätteiden käsittelyssä sekä ilmastossa Pariisin sopimuksen mukaisesti. Tässä se tarkoittaa, monilla alueilla jäsenvaltioissa työllisyys on laskenut – ja monissa maissa vähintään 50 prosenttia julkisista investoinneista saa rahoitusta EAKRstä ja kohesiorahasta, eikä ilman tätä EU-rahoitusosuutta näillä olisi mahdollisuuksia toteuttaa tällaisia investointeja ympäristön ja ilmaston suhteen, ja tällä tavalla voidaan saavuttaa Euroopan unionin tavoitteita näillä aloilla – Mielestäni näiltä rahastoilta ei saa leikata budjettia ja meidän pitäisi nämä investoinnit eh, liittää kohesiopolitiikkaan ja saada jäsenvaltiota kattavat ehm, tavoitteet ja ohje- ehm, suunnitelmat. Ja tämän pitää olla yhdenmukainen vähähiiliseen talouteen siirtymisen tavoitteen kanssa. Tavoitteesta yksi eh, eh, pitäisi siirtää tavoitteeseen kaksi joilla torjutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tällä tavalla voidaan radikaalisti vähentää saastumista ja päästöjä ja käyttää vähäpäästöisiä menetelmiä. Tuen infrastruktuureja, moni, mo, kuljetuksia kaupunkialueilla ja että tavoitteesta kolme siirretään tavoitteeseen kaksi mm, varoja, jotta voidaan edistää tätä multimodaalista kaupunkiliikennettä. Valitettavasti 77 äh, prosenttia näistä latauspisteistä on neljässä jäsenvaltiossa, eli vain 27 prosenttia Euroopan unionin alueesta on katettu näiden latauspisteiden verkostolla. Jäsenvaltioilla pitää voida olla mahdollisuus kehittää tätä vähäpäästöisten autojen latauspisteverkostoa, ja olen myös sitä mieltä, että Tämä liittyy siihen kokonaisvaltaiseen tavoitteeseen päästä vähäpäästöiseen talouteen. Tänä vuonna Meillä oli vuosisadan pahin kuivuus, sen jälkeen kauheat metsäpalot ja tulvat. Siksi on tiivistettävä investointeja edelleenkin äh, ekosysteemeihin, juom, juomaveden säilyttämiseen ja minä haluaisin, että myös otetaan huomioon haitallinen melu ja valosaaste infrastruktuurien kehittämisessä jotta voidaan toteuttaa kiertotalouden tavoitteet. Lausunto on hyvin nopealla aikataululla laitettu kokoon ennen kesätaukoa. Odotan hyvää keskustelua erityistä indikaattoreista ja odotan kommentteja ja olen avoin kaikille ehdotuksille, joita teillä täällä tänään voi olla minulle. Kiitos. Thank you very much. Now, Mr. Tsurcanu. Kiitos sitten edustaja Tsurkan. Mulțumesc, doamna președintă. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi onnittelisin komissiota erittäin rohkeasta yrityksestä yksinkertaistaa menettelyitä yhdistämällä uusia perheitä ongelmia, sosiaaliohjelmat ja kaksi rahastoa, josta tänään keskustelemme, ERDF ja kohesiorahasto, ovat kaksi kattavaa ja monimutkaista rahoitusohjelmaa. Ja nyky keikoissa niiden rahoitus on merkittävää ja mm, minulla on pieni pettymys, että komission rahoitus puolittaa näiden rahastojen varat ja olen samaa mieltä Ravakonesan kanssa, että leikkaukset ovat merkittäviä. Uskon, että siirrot rahastojen kesken pitäisi perustella kunnolla. Rahastusleikkaukset voivat kielteisesti vaikuttaa ohjelmien tuloksiin. Minusta on hyvä, että komissio pyrkii tämmöisesti keskittämään ohjelmat viiteen tavoitteeseen siirtyminen, saastuttamaan energia, kiertotalous, parempi liikkuvuus ja aluekuljetusjärjestelmien yhdistettävyys. Kestävän kehityksen tukeminen ja kaupunkien integroitu kehittäminen ovat hyviä tavoitteita. Aloitteen suhteen komission tekstissä on parannettu johtamisen varaa. Alueerojen vähentäminen pitäisi pitää tavoitteena. Päätän kehittyneiden alueiden tilanteet ovat toisenlaiset ja, ja tiettyjen alueiden geopoliittinen sijainti on myös merkittävää. Eli pitäisi rahoittaa etäisimpiä ja vähiten kehittyneitä alueita eniten. Kota Romanian luoteisaluetta Moldovan Ukrainan rajoilla. Kroatian, Unkarin ja Puolan suhteen voitaisiin jättää samanlaisia esimerkkejä Bulgarian ja Puolan suhteen. Meidän pitäisi kehittää infrastruktuuria ja keskittyä kestävään urbaani kehittämiseen. Kaikki tietävät, että eli tässä vaihtelee Euroopan alueella ja konkreettisesti ehdotan, että pitäisi panostaa investointeja jälleen, kun BKT on alhainen, että ihmisillä olisi mahdollisuus kokea itsensä EU-jäseniksi ihan käytännössä. 10 prosenttia alusta, jotka mainitsit, tarvitsevat kovasti investointeja, sellaisia, jotka mainitsin. RDF vasta 50 prosentista julkisista investoinneista, jotkut jäsenvaltiot vaativat näitä resursseja kovasti. Suurinvestointeihin jälkeen alueita. alueita. on mietinnön mietinnössä on kiinnostava ehdotus joka koskee vähäpäästöisten ajoneuvojen lataamista. Se tarvitsee mahdollisuuksia kehittyneille alueille. Vähemmän kehittyneille alueille tämä ei ole välttämättä prioriteetti. Pitäisi löytää joku kultainen keskitie. jolloin voimme sopeuttaa toimet alueiden tarpeisiin. Meidän pitäisi keskittyä vesiresurssien kestävään hallintaan ja ryhtyä toimiin kuivuuden vaikutusten torjumiseksi. Komission ehdotus on tärkeää aina kiertotaloudelle taloudella ja maailman kehittämättä maiden pitäisi kyetä uudistamaan jättekäsittelylaitoksia ja rakentamaan niitä, milloin niitä ei ole olemassa. Pitäisi keskittyä kansalaisten terveyden parantamiseen – koska sairaaloihin vähemmän keskittyneillä, kehittyneillä alueilla ei ole investoitu. Ihmisille ei ole pääsyä terveydenhuoltopalveluihin. Pitäisi luoda synergioita Euroopan sosiaalirahaston kanssa ja sen terveyskomponentin kanssa ja sosiaalisten oikeuksien pilarilla. Hyvät kollegat, pitäisi yrittää vähentää eri alueiden kesken. Mahdollisimman joustava rahoitus, joka vastaa alueiden tavoitteita. Kiitos. Aika on vähän tiukoilla, siksi joudun täällä viittoilemaan, että puhuisitte lyhyesti. Sama koskee nyt sitten edustaja Tansessias edustaja Sarvun puolesta. It's on now. Aș vrea să-i mulțumesc raportoare pentru munca depusă până acum. Nu cred că se Kiitokset esittelijälle tehdystä työstä epäilemättä. Kohesiopolitiikka tuo lisävaloa, äh, lisäarvoa, äh, samoin aluekehityspolitiikka. Kukaan ei niiden arvoa kyseenalaista. Valitettavasti näiden rahastojen budjettia on leikattu Verrattuna aikaisempiin toimintavuosiin olen tyytyväinen, että ympäristötavoitteet ovat prioriteetti, mutta energiatehokkuuden lisäksi ja siirtyminen kiertotalouteen, biodiversiteetin ylläpitäminen, niin näiden lisäksi pitäisi ottaa myös kestävä jätteen käsittely tähän tavoitteeksi. Vihreiden hankkeiden olisi oltava ensisijaisia, kun rahoitusta jaetaan näistä, rahoitu- näissä rahastoissa. Tuen vihreää rahoitusta ja mielestäni näiden politiikkojen pitäisi keskittyä tähän periaatteeseen nimenomaan. Uskon, että investoinnit lääketieteen innovaatioihin ja lääketieteen kehitykseen, niitä pitää tukea enemmän kuin aikaisemmin. Toivon hyvää yhteistyötä varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa. Kiitän. Paljon kiitoksia. Ja tämän puolesta edustaja Riis. Yes, I'm going Nordic this afternoon. Yes. Olen pohjoismaalainen tänä iltapäivänä. Eli Anneli puolesta. Anneli pitää komission lähestymistapa uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä hyvänä, eli että alueita autetaan auttamaan itse itseään. Näiden toimien kautta voidaan päästä hiiliseen talouteen ja siihen, että teollisuus vastaa tulevaisuuden markkinoiden kysyntään. Parhaat tuet ovat sellaisia, joista voidaan pitkällä aikavälillä irrottautua. Tämä pitää näkyä kaikkialla Euroopassa ja pitää yksinkertaistaa hallintoa. Tärkeintä on, että EOKR ja kohesiorahaston avulla edistetään velvoitteitamme Pariisin sopimuksen puitteissa. Kon, Kanishka ottaa esille tärkeitä asioita, esimerkiksi se, että pitää investoida liikennealan investointeihin, innovointeihin. On kuitenkin yksi kysymys. Aikooko esittelijä ottaa nämä multimodaaliset liikennemallit sekä kakkoseen että kolmanteen toimintapoliittiseen tavoitteeseen vai vain toiseen niistä? Annelin mukaan tämän tulisi kuulua vain toiseen. Tämä olisi logiikan mukaista. Thank you very much. Now Mr. Skrulak. Kiitos sitten edustaja Schletk. Kiitos, puhun Kroatiaa. Kiitos. Jaan esittelijän mielipiteet laajasti. Rahastojen väliset rahastosiirrot, jotka eivät riittävästi ota huomioon ilmastonmuutosta – eivät ole niin hyviä ja resurssien ylikäyttöä tulee varoa tässä myös. Minulla on huoli sen suhteen, mikä on meidän valiokunnalle hyvin tärkeä aihe. Kiertotalous on yksi harvoista menestyksistä tälle valiokunnalle tällä vaalikaudella. Nyt pitäisi täytäntöön panna kaikki se, mitä kiertotalouden suhteen on ehdotettu, enkä näe, miten voimme valvoa tätä riittävän laadukkaasti sekä kohesiorahastossa että luekehitysrahastossa. Jäsenvaltioiden pitää pitää näitä tavoitteita ominaan, ne vaikuttavat niiden omiin alueisiin ja yhteisöihin ja parantavat kansalaisten elämänlaatua. Näistä rahastoista, joista tänään puhutaan, niiden pitää olla muutoksen moottoreita ja todellinen suunnannäyttäjä liiketoimintamallien kehittämiselle. Vain sillä tavalla voimme saavuttaa asetetut tavoitteet. Meillä on myös keskeistä voida seurata sitä, miten Euroopan rahoja käytetään, että olemme oikeilla raiteilla. Kiitos sitten komissiosta. Herra Gieland. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Kiitän esittelijä hyvin rakentavasta myönteistä lähestymistä vastaan. Kiitän, että sinne tunnistetaan komission pyrkimykset maksimoida kohesiopolitiikan vaikutukset kehittämällä vähähiilistä vihreitä Eurooppaa. Kohesiopolitiikka on kehitysrahasto ja kohesiorahasto erityisesti ovat palikoita tällaisen kehityksen aikaansaamiseksi suuntaan antavat prosentit, joilla keskitymme vähähiilisessä vieressä Euroopassa, ovat korkeampia kuin komission budjettikeskiarvot 2020 jälkeiselle ajalle juuri siksi, että komission rahastolla toimia jatkamana tähän suuntaan ja tulee olemaankin. Olemme jäseneltä esimerkkejäkin tästä. Muutaman asian puuttuisin ihan nopeasti, jos sopii. Ensinnäkin astuksen rakenne. meillä on nyt yksi rahastokeskeinen asetus yhteisen hallinnon suhteen, joka käsittelee myös rahastoa ja aluerahastoa. Näiden rahastokeskeisten asetusten lisäksi meillä on yksi kattava asetus, jota pidetään yleis, yleisten määräysten asetukseksi, joka käsittelee paljon yksityiskohtaisemmin rahastojen välistä koordinaatiota. Ja siinä käsitellään niitä tekijöitä, joista te ilmaiste huolta. Finanssirahoituksen keskittyminen. Suurin osa näistä yksityiskohdista on yhteisissä määräyksissä yleisasetuksissa eli rahastokeskeisissä asetuksissa. Ja voi rahoittaa teitä. Euroopan köyhimmät alueet tulevat saamaan hieman enemmän kohdaisia politiikan, politiikasta vuoden 2020, 20 jälkeen kuin nykyään. Tulee lisäämään keskittymistä hieman ja lisäämään menoja köyhimmillä alueilla. Lopuksi painottaisin, että tulette huomaan, että maastuksen teksti on aika lyhyt. Ja tietoisesti niin. Olemme osana yksinkertaistamista. Olemme pyrkineet vähentämään lainsäädäntöä tekstiä näissä asetuksissa olemme suurimmalta osilta onnistuneet puolittamaan asetusten tekstimäärän. Ja tuo aina no, automaattisesti mutta yksinkertaistamiseksi, mutta sulta osin se tekee sitä. Ja haluamme mahdollisimman paljon välttää yksityiskohtaisesti mahdollisten toimien luettelua, jota voimme tukea. Kohdallisen kannalta on ratkaisevaa, että jo niiden hallinnoimme tavat yhdessä jäsenvaltioiden alueiden kanssa ja haluamme välttää liiallista normatiivisuutta ja yksityiskohtaisuutta astuksen tasolla, jotta jos olisi olisi riittävän suurta ja jäsenvaltiot ja alueet voivat sopeuttaa ohjelmansa yhdistelemällä prioriteetteja oman alueen kannalta. Tuo ehkä joskus selittää. Miksi yksityiskohtia ei aina ole niin paljon? Esimerkiksi ilmastin huolta terveyden, kiertotalouden tukemisesta. Kiertotalous, terveys on läsnä, mutta me olemme niin paljon kuin aikaisemmin luotelleet yksityiskohtaisia esimerkkejä, kuten sanoin, Tämä on tietoinen päätös. Meillä on pikemminkin puitteet, jotka ovat riittävän joustavia kentän projektivalintaa varten. Toivottavasti tämä selittää lähetystä tapaamme. Kiitos. Thank you very much, Madame Kiitokset, edustaja Konechna. Hyvin lyhyesti, jos mahdollista. Hyvät kollegat ja varjoesittelijät, odotan innolla Keskustelu olen avoin kaikille ehdotuksille, jotta voidaan yksityiskohtaisesti selittää, miten äh, näitä esimerkiksi siirtoja tehdään, miksi olen vähentänyt äh, toisia äh, osia ja lisännyt toisiin sitten. Paljon kiitoksia. Tarkistusten jättö on 5.9. äänestys Envissä sitten lokakuussa. Voimme siirtyä viimeisen kohtaan tämän päivän esityslistalla. Kysymys on lausuntoluonnoksesta. Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Joudun kertomaan, että Agri-valiokunta päätti aikaistaa äänestystään. Ja ainoa keino meille hyväksyä lausunto – tässä tapauksessa on. Vaikka pikainen tarkistusten jättämisen määräaika on aika nopeasti. Ajuso on jo sanonut, että tarkistusten määräaika on huomenna kello kaksi iltapäivällä. Mutta kuullaan nyt esittelijä tässä aluksi. Kiitoksia puheenjohtaja. puheenjohtaja. Aivan näin, aivan näin. Maatalous, näin maatalousen takana on se, että, on se, että elintarviket, elintarviket ketjussa, ketjussa on liikat jakelijat, suuret kansainväliset, monikansalliset yritykset ja sitten toisaalta hyvin heikkoja linkkejä, kuten PK-yritykset kuluttajat ja viljelijät. Eli monissa ja kaikissa maissa ollaan pitkälti yhtä mieltä siitä, että pitäisi välttää tällaisia epäterveitä kaupan käytäntöjä, joita tämän mallin mukaan syntyy. Yhteinen maatalouspolitiikka on ottanut käyttöön erilaisia säädöksiä, joilla voidaan parantaa tiettyjen toimijoiden markkina osuuksia, mutta edelleen lainsäädännössä voidaan tehdä paljonkin. Nämä toimet ovat usein vapaaehtoisia ja tässä tukeudutaan hyvin käytänteisiin, mutta valitettavasti tämä ei todellakaan riitä näiden epäterveiden kaupankäytäntöjen torjumiseen. EU:ssa on 20 maata, niiden joukossa omani eli Espanja, jossa on kansallista lainsäädäntöä näihin käytänteisiin puuttumiseksi elintarvikeketjussa. Ja siksi onkin välttämätöntä ja haluan tästä onnitella komissiota ottaa käyttöön vähimmäisnormit kaikille jäsenvaltioille, jotta voidaan suojella toimijoita näiltä epäterveiltä käytännöiltä. Ehdotus on hyvä, mutta sitä voidaan mielestäni joiltakin osin parantaa, jotta voidaan estää se, että tästä tulee vain poliittinen toimenpide. Ehdotan joitakin muutoksia. Paulo de Castron lähestymistapa on myös erittäin hyvä. Ja ehdotuksen mennyt seuraavan suuntaan. Soveltamisala on liian rajallinen, koska tässä katsotaan vain tuottajaa, ja ostaja pk-yritysten välistä roolia. Tässä pitää kuitenkin suojata koko ketjua näitä käytänteitä vastaan ja siksi ehdotankin, että tätä soveltamisalaa laajennetaan. Tarkistukset 1, 2, 4, 5 ja 8. Ehdotan myös, että jäsenvaltiot voivat lainsäädännössään mennä pidemmälle kuin mitä direktiivissä tehdään. Ja tätä pitää soveltaa kaikkiin artikloihin, en, ei vain joihinkin. Tarkistus 29, eli tämä ei saa koskea pelkästään tiettyjä artikloja. Ja sitten äh, tappiollinen myynti, se on käytäntö, joka useimmiten tuodaan esille. Tämä aiheuttaa ongelmia ja juridista epävarmuutta. Tähän liittyy tarkistus 17. Sitten kirjalliset sopimukset. Ne ovat lähes tulkoon välttämättömiä, jotta ei voida väärinkäyttää tiettyjä oikeuksia, joita toimittajalla on. Eli hallitukset voisivat tällaisia sopimuksia tehdä pakollisiksi omalla alueellaan. Tässä ei välttämättä nyt puhuta vielä sitovista sopimuksista, mutta ainakin tällaiseen mahdollisuuteen pitäisi viitata. Tarkistus 22 on kyseessä. Ja aion vielä huomenna muokata tuon sanamuotoa toisella tarkistuksella. Kirjalliset sopimukset voivat osaltaan estää tällaisia käytäntöjä. Niissä pitää yhdenmukaisesti laskea esimerkiksi sanktioita. Ehdotan samankaltaista sama sanamuotoa, joka on olemassa jo muilla aloilla, kuten kalastuksessa. Tarkistus 27. Siitäkin voidaan tietysti keskustella ja tämän ymmärrän. Olen kuitenkin ottanut tässä jo toimia, joita muutakin aloilta löytyy. Tarvitaan jonkinlainen säädös seuraamuksien osalta. Jossakin jäsenvaltiossa on siis jo säädöksiä olemassa ja omassa maassani on käytössä jo elintarvikeketjun seurantakeskus, kuten muuallakin näin osittain on. Näin voidaan seurata elintarvikeketjussa tällaisia epäterveitä kaupan käytäntöjä. Tämä on erittäin toimiva väline. Tarkistus 28 koskee tätä. Tässä suurpiirteisesti se, mitä lausunnossani ehdotan. Ja todella, kuten tässä sanottiin, tarkistusten jättämisen määräaika on todella lyhyt jo huomenna. Kiitokset. Sitten edustaja Talasesko. Mulțumesc, doamna președinte. Kiitoksia, pääjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää yrityksistä parantaa komission ehdotusta. Epäreilut käytänteet johtavat ruokajätteeseen ja alempiin laatustandardeihin. Siksi niitä pitäisi vähentää monissa jäsenvaltioissa on lainsäädäntöä tällä alueella. Siksi hyväksymme komission lainsäädäntöehdotuksen, mutta mutta olen vähän pettynyt. Odotin enemmän kunnianhimoa, enemmän kattavuutta. Mutta hyvä lähtökohtahan se on. ja sitten pyrkii merkittävästi parantamaan ehdotusta. Olen samaa mieltä, että meidän pitäisi laajentaa ehdotuksen sovellusalaa. Ja meidän pitäisi myös lisätä epäreilujen käytäntöjen listalle vielä paljon muita. Että meillä olisi kattavampi luettelo. Koska kun tuotteet valittavat vähittäiskaupan toimista – luottamuksen, luottamusperiaatetta pitää säilyttää eikä näitä valittajia pidä poistaa listalta. E, Kiitos sitten Gruppa. Kiitos. Kiitän Pilar Ajusua lausuntoluonnostekstistä. Kiitän komissiota myös. Tämä on hyvin tärkeä asia. Se, että mm, maanviljelijöitä hyväksi käytetään, ruokaa haaskataan ja tämä koskee myös PK-yrityksiä, elintarviketuottajia, mm, pienyrittäjiä. Esimerkiksi puolalainen Vadelman tuottaja vadelmia ostettiin kymmenellä sentillä ja sitten niitä myytiin neljällä eurolla per kilo – on hyvä, että pyrimme sääntelemään tätä EU-tasolla, vaikka puollankin sitä, että asia käsiteltäisiin kansallisesti. Mutta koska nyt puhutaan äh, isoista elintarvikeketjuista ja isoista tukkukauppiaista, niin asia on kyllä säänneltävä EU-tasolla, jotta voidaan rajoittaa tällaisia epäterveitä menettelyä. Jos moraalia, jos etiikkaa ei ole, meillä on oltava seuraamuksia, jotta voidaan tällaista epätervettä mm, toimintaa estää. Miksi osuuskunnat on suljettu pois tästä, koska tämähän on sellainen asia, joka voi koskea minkä, minkä tyyppistä toimia hyvänsä hyväksikäyttö tapahtuu usein kuitenkin juuri näiden suuryritysten taholta, isojen ketjujen taholta. Minä esitän kyllä tarkistuksia huomiseksi. Kiitos. Kiitos. Sitten hoitama. Yes, thank you very much, Chair, and would like to... Kiitos puheenjohtaja. Kiittää ensin esittelijä erinomaista työstä ja, ja lausunnosta. Ja lyhyesti. Kaikki nyt vastustavat epäreiluja kaupan käytänteitä niin täytyy puuttua, mutta kysymys on vähän, miten ja millä toimin. Miten, missä määrin EU-lainsäädäntöä siihen tarvitaan. Komissiolla oli vaikutusarvionsa ja silloin se johtopäätös estettävänä, että meidän täytyy suojella heikompaa sapota, jolla vähän neuvottelu valtaa ruoan toimitusketjussa. Minulla on erittäin tärkeää, Toimintasketju on selkeä ja reilu, että kaikilla on samat mahdollisuudet. Se, mitä me näemme tässä ja mihin komissio tarkistuksineen pyrkivät ja mistä me keskustelemme ryhmässämme Aldeessa, on tämä sovellusala. Ei pitäisi ratkaista ongelmia, joita ei ole olemassa, vaikka koen, että kaikki käytäntöön pitäisi tarttua, mutta, mutta en näe kielteisiä vaikutuksia sovellusalueen laajentamisesta. Ehkä niitä nyt jotain on. Ehkä se tarvitsisi enemmän joustavuutta sopimuksille, mutta se on minun kysymykseni komissiolle. Miksi järjestävät tällaista sovellusalaa? Mitä he toimivat? mieltyksistä laajentaa sitä. Näkee myös jäsenvaltioissa eroja. Jollakin jäsenvaltiolla on kansallista lainsäädäntöä, jotka puuttuvat epäreiluihin käytänteisiin ja tässä maissa on vähän vähemmän täydellistä lainsäädäntöä. Hyvä eurooppalainen keikka on tärkeä käytän teidän jakamisen. Muutapa ehkäpä kansanlainsäädäntö on tehokkaampaa kuin tällainen eurooppalainen yhden koon Se on huolenaihe minulle. En sano, että täysin vastustan eurooppalaista lainsäädäntöä. Minulla on vain nämä huoleni, jotka täällä. Kiitos. Thank you very much. No. Kiitokset. Sitten edustaja Konechna. Lyhyesti. Předsedkyně, se omlouvám, já vím, že máme málo času nejenom na to, abychom... Koska aikaa on vain vähän, tai aikaa oli vähän lausunnon laatimiseen. Tämähän vaikuttaa asiana koko sisämarkkinoihin ja viljelijöihin. Ja meillä on myös aikaa keskustelulle vain hyvin vähän. Tämä on erittäin harmillista, koska tämä asia voi vaikuttaa erittäin haitallisesti kansalaisiimme, alueisiimme, viljelijöihimme, aivan kaikkiin. Jäsenvaltioilla osittain on jo sääntöjä, mutta säännöt eivät ole mitenkään yhtenäisiä. Ja eri jäsenvaltiot käyttävät ratkaisuja, jotka eivät sovi yhteen, eikä meillä ole minkäänlaista koordinaatiomekanismia. Lisään tähän vain muutaman huolta herättävän kysymyksen lausunnon osalta. Jotkut asiat liittyvät jäsenvaltioiden kansalaisiin. Kun puhumme PK-yrityksistä, puhumme vain PK-yrityksistä, mutta tällaiset käytännöt eivät koske vain näitä PK-yrityksiä, vaan on osoitettu, että koko elintarvikeketju kärsi tällaisista epäterveistä kaupan käytännöistä, olipa yrityksen koko mikä tahansa. Sitten tällainen luettelo, mikä on epäterve kaupan käytäntö? Joissakin maissa tällaisesta luettelosta ei ole ollut hyötyä. Vaikka on, onkin onnistuttu puuttumaan tiettyihin asioihin, on ollut tuomioistuin käsittelyitä, mutta kun yhteen käytäntöön puututaan, niitä syntyy aina kaksi lisää. Jos haluamme todella, tai me haluamme todella suojella kansalaisia, mutta komissio teeskentelee, että mitään ei tapahdu ja tämä ei mielestäni riitä. Tässä puhutaan myös sopimuksista. Kaikkia suhteita ei kuitenkaan hoideta sopimuksiin, vaan aina on mahdollista löytää jonkinlainen porsanreikä direktiivistä tai kiertää sääntöjä. Kun katsotaan ostajan ja toimittajan välistä suhdetta, ja jos tätä ostajan ja myyjän välistä suhdetta ei ratkaista, niin silloin ei voida auttaa maaseudulla asuvia pientuottajia tai viljelijöitä. Ainut asia, mitä direktiivissä tehdään, on, että tuetaan sitä, mitä jo tapahtuu jäsenvaltioissa. Suuret toimijat voivat jatkaa toimintaansa vanhan mallin ja käyttää markkina-asemaa ja valta-asemansa hyväkseen. Meidän tulisi vain palauttaa ehdotus komissiolle. Minulla on 25 tarkistusta, jotka varmasti jätään ja tulen taistelemaan niiden puolesta. Wow, ja kaiken pitää olla englannin kielellä huomiseksi. Ei mahda mitään. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen ponnisteluistaan. 20 EUn jäsenvaltiossa on jo olemassa lainsäädäntöä kansallisesti tästä tässä asiassa, mutta monessa maassa lainsäädäntö ei toimi. Ja kun katsotaan, kuinka kauppa lisääntyy, me tarvitsemme yhtenäisiä sääntöjä Euroopassa. Minä tuolla tätä puolustan. Olen esittelijän kanssa täysin yhtä mieltä siitä, että soveltamisalaa katetaan kattamaan kaikki tuotteet ja ehkä joitakin muitakin kuin maataloustuotteita voitaisiin ottaa mukaan, jota komissio on jättänyt ulkopuolelle. Sitten nämä alihintaan myytävät tuotteet esimerkiksi vuoden lopuksi. Näistä on aina eniten haittaa ketjun heikoimmalle linkille, tuottajalle ja muille pienille toimi, toimijoille. Sitten sopimukset. Ne toimivat eri jäsenvaltioissa eri tavoin. Sopimuksesta pitäisi tehdä normi niin, että ne vaikuttavat myönteisesti ja niin, että myös valtion taholta niitä tuetaan. Joissakin maissa tällaista on jo nähty. Sitten suhteet ketjun eri osien välillä, sopimukset näiden välillä. Jossakin valtiossa tämä toimii, toisessa maissa sääntöjä on kierretty ja siksi aiheeseen pitää puuttua yhtenäisesti niin, että tällaista sääntöjen kiertämistä ei voi olla. Ja vielä viimeinen niin aika loppuu kesken, liittyy lainsäädännön vaikutuksiin. Meidän täytyy toimia niin, että meillä on seuraamuksia niille, jotka eivät noudata sääntöjä, koska maataloustuotanto on entistä pirstaloituneempaa ja muuten tässä on vaara siitä, että pienimmät toimijat, joilla on vähiten markkinavaltaa, kärsivät eniten ja suuret toimijat jylläävät. Kiitos. Sitten komissio Debekele. Pahoittelen, että aika loppuu aivan kohta, lyhyesti siis. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin korostaa, että tämä ehdotus on pitkien, pitkän ja vaikean prosessin loppu. Kun otetaan kaikki vaiheet huomioon, niin se on kestänyt yli kymmenen vuotta. Loppujen lopuksi saimme kuitenkin kaikki argumentit ja perustelut – sille, että direktiivi on paikallaan. Kuitenkin tässä on iso mahdollisuus saada direktiivi ennen tämän parlamentaarisen äh, toimikauden loppua hyväksytyksi. Herra de Castro suosii tätä, koska ei tiedetä, mitä tälle ehdotukselle tapahtuu, jos sitä ei hyväksytä nyt tämän parlamentin toimikaudella. Tässä on nyt mahdollisuuksien ikkuna avoinna ja kannattaisi se käyttää. Yksi esittelijän äh, esille ottama asia, herra Heittämän äh, kommentti on myös tämän direktiivin soveltamisala. Miksi haluamme suojata pk-yrityksiä isolta ketjulta. Siitä yksinkertaista syystä, että uskomme, että meidän on suojeltava heikkoja vahvoilta. Emmekä näe todellista Eh, perustelua sille, että monikansallisia elintarviketuottajia eh, suojeltaisiin elintarvike vähittäismyynniltä. Miksi eh, Unileveria suojeltaisiin Carrefourilta? En ole nähnyt mitään perustelua sille, jolla, joka voisi selittää tällaisen. Toinen perustelu on sitten enemmän juridinen, koska mehän nyt perussopimuksen äh, artikla 43 olemme tässä soveltamassa, on oltava hyvin varovainen, ettei mene liian kauas siitä perustuottajasta, maanviljelijästä, jota haluamme sitten loppujen lopuksi suojella. Kun äh, kaupallisia suhteita käsitellään ähm, vaikkapa ison monikansallisen ruoantuottajan ja jälleenmyyjän välillä, niiden suhteiden käsittely on hyvin riskialtista, olemme analysoineet sitä tarkoin ja se on syy, miksi olemme halunneet pysyä PK-tasolla. Editomme direktiiviä, jonka tarkoituksena on varmistaa vähimmäisharmonisointi EU-tasolla. Miksi vähimmäis? siksi, että meillä on nyt jo 20 jäsenvaltiota, jossa on täysin erilainen lainsäädäntö, mutta myös seitsemän lainsä- äh, jäsenvaltiota, missä lainsäädäntöä ei ole ollenkaan tällä alalla. Eli iso tehtävä ja haaste on se, että saadaan tasapaino syntymään sen välillä, missä on täysin erityyppistä lainsäädäntöä samasta aiheesta ja missä ei ole lainsäädäntöä aiheesta ollenkaan. Jotta nämä asiat saadaan nyt sovitettua yhteen palapeliin, Mielestämme minimiharmonisointi periaatteella tämä voisi onnistua ja siksi olemme tunnistaneet ne haitallisimmat kauppa käytänteet, joita käsitellään jo joissain jäsenvaltioissa, toisissa ei, ja sitten olemme määritelleet aika selkeästi, mitä ne ovat. Tämä on myös yhdenmukaista subsidiariteettiperiaatteen kanssa. Se, mitä ehdotamme, meidän on käsiteltävä yksityistä autonomiaa, joka on yksityisoikeudellinen ähm, periaate. Muutamia kommentteja ehkä tarkistuksista, joita on ehdotettu, joita esittelijä ehdottaa. Haluaisin aloittaa tarkistuksilla 18, 20 ja 21. Siinä lisätään näiden käytänteiden määrää ja niiden muotoilu näissä tarkistuksissa on niin laaja, että ne johtaisivat minimiharmonisoinnista täydelliseen harmonisointiin, joka ei lainkaan ole se, mitä me uskomme, että tässä pitäisi tehdä. Muutamia äh, yksityiskohtaisia kommentteja myös muutamiin komment- äh, tarkistuksiin Aloittaisin tarkistuksesta kahdeksan. Siinä suljetaan osuuskunnat pois tämän direktiivin soveltamisalasta. En näe mitään syytä sille. On paljon maanviljelijöitä, jotka joutuvat olemaan yhteydessä osuuskuntiin, joista joskus on tullut aika isoja kokonaisuuksia. Ja silloin maanviljelijät eivät voisi eh, puolustautua sellaisilta lausekkeilta, jotka meidän mielestämme ovat epäreiluja kaupan käytänteitä. YMPssä on myös sellaisia määräyksiä, joissa käsitellään sopimussuhteita ja missä osuuskunnat on myös otettu mukaan. Toinen on tarkistus 17, eli myynti alle kustannushinnan. Tämä, tätä on hyvin vaikeaa toteuttaa käytännössä, koska tässä pitää todella nyt mennä näiden yritysten talouden suunnittelun tasolle, mitä voidaan järkevästi soveltaa, se mitä olemme nähneet, on hyvin kyseenalaista. Ja toiseksi emme usko, että tämä on direktiivin soveltamisalassa, koska tämä ei ole käytänne, joka nimenomaan nyt on pelissä toimittajien ja ostajien välillä. Sitten ka- tarkistus 22, kirjalliset sopimukset. Jäsenvaltiot voivat nyt jo tehdä kirjallisia sopimuksia, jäsenvaltiot voivat tehdä niistä pakollisia. Sitä ei tarvita tähän direktiiviin. On nyt jo yhteisen markkinajärjestelyn määräyksissä paljon sellaisia määräyksiä ja kohtia, jossa – toimittaja tai myyjä voi pyytää tällaista kirjallista sopimusta. Siksi mielestäni tässä kohtaa ei ole tarpeen laittaa tällaista määräystä. Ja vielä sitten tarkistus 27 seuraamuksista. Ymmärrän, että jotain kriteereitä ehkä ja lisäkriteereitä voisi ottaa käyttöön, jotta voidaan harmonisoida seuraamukset paremmin, mutta tässä tarkistuksessa se on aika tiukka 2 prosenttia ostajan uusimman tilinpäätöksen mukaisesta kokonaisliikevaihdosta. Katsoin Carrefourin eh, liikevaihtoa. Se johtaisi seuraamukseen, joka olisi 1,3 miljardia. Ehkä tämä tätä voitaisiin vielä harkita uudelleen. Tällainen seuraamus on suhteeton, se on suhteettoman iso, erityisesti jos sitä pitää sitten vielä nostaa lisää mm, noudattamatta jättämisen tai väärien käytänteiden vuoksi. Yhteenvedonomaisesti pyydän, että hyväksytte komission vähimmäisharmonisointilähestymistavan, joka antaa meille mahdollisuuden luoda uuden sellaisen järjestelmän, joka harmonisesti integroi tämän direktiivin kansallisiin lainsäädäntöihin ja avaa oven toimielimille päästä yksimielisyyteen ennen tämän parlamentin toimikauden loppua ilman, että lastaamme laivaa liian suurella määrällä yksityiskohtia. Kiitän. Mergele. Kiitos, herra Mergele. Ajuso, vain englanniksi luulen, että hyvin lyhyesti vain. Gracias a todos. Eh, ya he dicho que eh, es mejor tener esta directiva que, que no tener nada. Yo la experiencia de mi país es muy buena y los, los productores están muy contentos con ella. Niin lyhyesti vain. Monet tuottajat omassa maassani ovat sääntöihin hyvin tyytyväisiä. Tässä ei ole kyse siitä, onko Carrefourin kaltainen toimija täysin maataloustoimija vai ei, vaan tässä katsotaan maataloustuotteiden markkina, markkinoita. Tämä täytyy muistaa. Totta kai tässä ei myöskään katsota mitään pesuaineita, joita Carrefourissa myydään, vaan elintarvikkeita. No katsotaanpa. Epäterveistä kaupan käytänteistä. Niitä on lukuisia, niitä voidaan määritellä ja tulkita miten haluaa. Tarkistus kahdeksan, osuuskunnat, suhde osuuskunnan ja sen toimijoiden välillä – saattaa olla erilainen. Joissakin näissä valtioissa on jo tätä sääntelevää lainsäädäntöä. Sitten tappiollinen myynti. Espanjassa tämä asia toimii hyvin, eikä tätä ole kovinkaan vaikeaa laskea. Ja tämä on se asia, josta eniten valitetaan. Sitten nämä sopimukset, jäsenvaltiot voivat itse päättää ottavatko ne niitä käyttöön vai eivät. Ja sitten sanktiot, näistä en oikein tykkää, tai en pidä tästä muotoilusta. Tässä ei katsota pelkästään liikevaihtoa, vaan myös sitä hyötyä, jota on saavutettu tällaisella epäterveellä kaupan käytänteellä. Kiitos. Again, uh... Kiitos. Tarkistusten jättö huomenna kello kaksi ja vain englanniksi. Kiitän Kiitän tulkkeja siitä, että he tänään jaksoivat kokouksen läpi loppuun saakka. Nähdään huomenna 9.30 äänestyksen merkeissä.